I suppose that she doesn't support amendment uh, number four because uh, of this um, content regarding uh, Mitä tulee siihen, ettei paljasteta joitakin äh, varoja, joita tarvitaan esimerkiksi peruselinkulujen kattamiseen – Toivottavasti Rova täällä. Ymmärsin, että puheenjohtajamme vielä kannattaa tätä tarkistusta. Tämä oli ainoa tarkistus, ja, jota esittelijä vastusti. Totta kai maakohtaisesti on hankala arvioida, mitä peruselinkulut tarkoittavat. Mutta no, tämä minulla ole. halua vastustaa tätä tarkistusta. Paljon kiitoksia, kun olen tarkistuksia tehnyt. Paras puhua myös. Haluatko sinä puhua ensin, John? Oui, pour apporter un peu de soutien, monsieur. Minä tukisin herra Stolojania. Sali on vähän tyhjä, mutta haluaisin sanoa, että esittelijä tekemä työ. Me arvostamme sitä ja EPP kannattaa tarkistuksia, joista nyt keskustellaan. Eli haluaisin antaa tukeni esittelijälle. Kiitos. Haluatko joku muu puhua? Selvä. Minäpä puhun sitten. Minä en tainnut olla varjoesittelijäkään, mutta minä nämä tarkistukset tein tarkistusten lähde pitäisi selittää niille, jotka olivat paikalla, jotka eivät ole tällä viime istuntokaudella. Perustuvat lähinnä työhön pankkitilien suhteen ja vähän ironisesti tarkistus neljä, joka liittyy siihen, että ihmisten täytyy kyetä katsomaan perus elinkuulut ennen kuin varoja avataan. Takavarikoida oli sosiaalisten ehdotus. Selvä ehdotus. Tämä taitaa olla lakikirjossakin maissa, ehkä Ranskassa. Historiallisesti asia on näin ja ymmärrän sen, että mitä herrastolla sanoa voi olla hankala selvittää, mikä tuo taso olisi. Mutta aikomukseni oli sanoa tässä kaikkea pankkitililtä ei tarvitse paljastaa, vaan se, eh, mikä kattaa sen vaateen, jonka sitä. Ja jos ajatellaan, että jäsenvaltiossa on jotakin ulosotolta eh, suojattua, jos esimerkiksi 500 euroa on suojattu siltä, niin sitten täytyy osata, että itsellä on mitä on, plus 500 euroa, jotta on varat, jolla vaade katetaan. Se on tarkistus neljän logiikka. Joten johdonmukaisuuden nimissä kannatan sitä yhä. Mutta jäsenet voivat äänestyksessä tehdä mitä haluavat tai voivat miettiä äänestävänsä erillisesti tästä keskiosasta, mutta ajattelepa selittää esittelijälle, mistä tämä tuli. Tämä liittyy viime istuntokauteen. Muut tarkistukset varmaan selittävät itsensä. Se tarkoittaa aika selvää, että meillä on yhteismarkkinat, joten velkoja täytyy voida periä rajojen yli. Ja toinen argumentti on aika pankkas tulee meiltä. Se liittyy pankkitilien liittämiseen. Ja se merkitsee sitä, että äh, pankkien pitäisi periä vain todelliset kulut äh, tilien selvittämistä eikä toimialan palkkiopohjalta, mikä tekisi tästä ehdotuksesta vaikutukseltaan toivot, Päivästä se kuin toivottu. Haluatko joku muu puhua tästä aiheesta? Tästä Stojanin mietinnöstä. Sorry, madam, where are we? We are on, gen- we are on point seven. Point... Niin, nyt ollaan siis kohdassa seitsemän. Tehän olette Alden varjoesittelijä, mutta minä olen pistänyt tänne tarkistuksia ja niistä juuri puhuin. Voitte aina olla yhtä mieltä kanssani. Kyllä sekin käy. Yes, actually I do. Joo. Sopii minulle. No, eihän tämä ihan tavatonta olekaan. Onko täällä muita uusia tulokkaita, jotka haluavat käyttää puheenvuoron tässä vaiheessa? Ei. Torrent, haluatteko puheenvuoron? Okay, so now that... Uh, no niin, Siinäpä olikin sitten kohta seitsemän. Äänestämme tästä myöhemmin tänään. Nyt voimme siirtyä esityslistan kohtaan kahdeksan. Si- siinä on kyse luottoluokituslaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta. Jean-Paul Rosé on esittelijä ja tässä käsitellään mietintöluonnosta. Kiitos rouva puheenjohtaja. Näen, että väkijoukot saapuvat. Ja sehän minua ilahduttaa. Puhun suht lyhyesti. Kun vaihdamme mielipiteitä ensimmäisen kerran tästä mietinnöstä, niin minusta vaikutti hyvin tärkeältä, että Eurooppalainen valvontaviranomaiset kykensi harjoittamaan oikeuksia sen jälkeen heti, kun se on ensimmäinen ensimmäistä 11 aloittanut toimintaansa. Ja komission tekstin saatoin niin olen pyrkinyt tekemään mahdollisimman pieniä tarkistuksia täsmentämään tätä pitäytyen astuksen muutoksen liittyviin olennaisiin kohtiin, eli valvonnan järjestämiseen. Näistä äh, laitoksista, laitoksista on paljon sanottavaa, mutta Niillä on ollut turmellinen vaikutus talouskriisiin, mutta sitä huolimatta niitä on pidetty vähän helppoina syntipukkeina. Tässä on ollut muita toimijoita mukaan lukien institutionaaliset sijoittajat, jotka ovat analyysin puutteen seurauksena aiheuttanut kriisi. Eli kiinnostuksen puutetta tehty löysäily on vaikuttanut asioihin, mutta, mutta kuten Jean-Pierre Jouyet, ja käytiin hienon muiston parlamentissa Ranskan puheenjohtajakauden lopuksi, tä, täytyy myöskin investoijien tavalla mennä katkaisuun suhteessa luottoluokituslaitokseen. Estävä mielipiteitä ne maksavat ja luottoluokitusten täytyy olla – kun ne ovat mukana pankkila, äh, rahoituslainsäädännössä, niin niiden vaikutusvalta on liiallinen, mutta luottolaitoksia täytyy säädellä, niin kuin komissio nyt alkaa tehdä ja 2009 teki. Ja täytyy pyrkiä siihen, että rahoitusmaailma ei päätöksissään luota yksinomaan luottoluokituslaitosten mielipiteisiin. että voisimme rauhallisella mielellä, mutta nopeasti käsitellä tämän astuksen muutoksia. Koordinaattoreiden kokouksessa teille kävi puheenjohtaja, että meillä on valiokunta-aloitteinen mietintö luottoluokituslaitoksista, joka on tässä keskustelun muista asioista, kuten Euroopan valvontaviranomaisesta, valtionvelasta ja muista ja Wolf Kintz saa tämän äh, valiokunta mietinnön. Ja tämä mietintö tulee antamaan valiokunnalle kiinnostavaa, pohdittavaa. Ja näin. Tämä liittyy pyrkimykseen 2011 täydentää viranomaisten valvontaa. Olen juuri valiokunnan ja herra Leinen mielipidettä lukenut mielenkiinnolla. Ehdotankin kollegoille, että keskittymme pohdinnoissamme tekstiin itsessään, joka järjestelee valvontaa. Älkäämme tehkö tarkistuksia, jotka kuuluisivat pikemminkin omaa hallitusmietintöön, joka parlamentti myös käsittelee. Tässä hengessä ehdotetaan, että tarkistusten jättämistä karaja olisi 13.11.2012 10, 20. lokakuuta keskusteltaisiin tarkistuksesta 8. 11. äänestysvalikunnassa 9. ja ää, joulukuussa taas istuntoon. Eli esittelijä luultavasti tarkasti tarkistusten takarajalla lokakuuta. Ja näin tekstillä olisi TH 2011 ensimmäinen ensimmäistä se vaikuttaa tavoitteelta, joka meidän pitäisi omaksua. Pitäen mielessä, että eurooppalainen valvontaviranomainen tämä valvontaan ensimmäinen tehtävä, joka viranomaisella on annettu. Ja meidän täytyy auttaa sitä toimiensa aloittamisessa. All right. Mr. No? Grazie signora Presidente, ringrazio il collega Gosses per la sua... Kiitos puheenjohtaja. Haluan esittää kiitoksen kollega Kosesille tästä esityksestä. Minusta tämä teksti on todellakin ihanteellinen tai optimaalinen vähintäänkin. Ja me tulemme olemaan avoimessa yhteistyössä, niin kuin aikaisemminkin olemme olleet. Legislazione settoriale su rating. Ja on tärkeää, että parlamentti myös ottaa huomioon myös kieliteknisissä seikanteissa virastoissa. Parlamentti voi myös panna täytäntöön tämän valvonnan uudistuksen. Tämä edellyttää tietenkin myös poliittista tahtoa että tämä uusi viranomainen saa todellisen roolinsa, vai syntyykö sellainen tilanne, että siitä, että siitä tulee tällainen tyhjä öö, virasto, joka tekee mitä hallitukset tahtovat? Mutta tämähän on ensimmäinen askel pitkällä tiellä, jossa parlamentti todellakin joutuu tekemään parhaansa. Meidän täytyy meidän täytyy päästä tässä uusiin edistysaskeleihin, jotta tämä ala saataisiin hallintaan. Ja mitä itse luokitukseen tulee, kulissien takana tehdään paljon työtä ja 2009 yritettiin saada jotain aikaan. Ja kun ajatellaan tätä asetusta 2000, tämä kolmansien maiden käsittely. Mikä on tilanne tässä täytäntöönpanossa, jos me tähän rajoittuisimme, se olisi kielteinen signaali. Ja siksi parlamentti sen alun perin hylkäsi. No, Kosesin mietinnöstä artiklasta kahdeksan julkistamisesta ja tiedon saannista suhteessa strukturoituihin tuotteisiin Tämä on varmasti hyvä toimenpide ja puutteellinen, puutteellisen kilpailun tasoittamiseksi tällä alalla. Ja sitten toinen kysymys, mitä on artikla 36, joka koskee sanktioita. Ja tähän liittyy muutama tarkistus, joka tulee esittämään se, että komissio nyt hoitaisi sanktioinnin tuntuu, tämä tuntuu minusta hyvin ristiriitaiselta ajatukselta, koska tässä on kyse siitä, että viranomaisen asemia täytyisi vahvistaa, jotta luokituslaitoksen, luokituslaitosten valvonnalla saattaisi enemmän dynamiikkaa. Ei, tämähän edellyttää sinänsä yhteistyötä komission kanssa, mutta ei sitä, että komissio saisi sanktiointivallan pelkästään. Ja olisi varmastikin hyvä, jos me emme jää neuvostosta jälkeen. On kyse siitä, että saattaisiin oikeudellisesti sitova teksti. Me tarvitsemme selkeät määritelmät, jotka määrittelevät myös ESMAn liikkumavaran. Ehkä tässä voitaisiin määritellä liikkumavara myös sanktioiden osalta – Vaikka komissio sitten määrittelisi sanktiot, niin muut kuitenkin toimisivat sen puolesta, että Esmalle kuuluu tämän toimivalta. Se oli myös minun käsitykseni. Wolf. Okei. Okay. Um, ähm, no Ensinnäkin onnittelen Jean Paulia siitä, että hänellä ylipäätään oli aikaa käsitellä tätä asiaa, koska mehän kaikki tiedämme, että tällä hetkellä hänellä on kovasti työtä mm, toisen direktiivin tiimoilta. Nämä sopeuttamistoimenpiteet, joita hän ehdot, ovat sinänsä ristiriidattomia. Tässähän on kysymys lähinnä teknisestä sopeuttamisesta. Ja niin kuin sanottiin, Esmahan aloittaa ensi vuoden tammikuun ensimmäisenä päivänä valvontatoimit ja rekisteröintitoimit luokituslaitosten suhteen. Minulla on vain seuraavia kommentteja Ensinnäkin olen samaa mitä hänen kanssaan siitä, että on tarpeen ja oikeastaan pikemmin mahdollista, että ESMA saisi delegoissa noita tehtäviä myös kansallisille viranomaisille silloin, kun on kysymys vain pienistä ja paikallisista alueellisista virastoista tai toimistoista. Toisekseen olen samaa mieltä myös siitä, kun hän sanoo, että rekisteröinti tulevaisuudessa ei tapahdu vain englannin kielellä, vaan englannin lisäksi jollakin muullakin virallisella EU-kielellä ja kolmanneksi katson myös, että olisi mielekästä, että tiedotusvelvollisuus suhteessa kansallisiin viranomaisille, siis ESMAN äh, tiedotusvelvollisuus kansallisiin viranomaisiin, sitä voitaisiin myös selventää. Siitä huolimatta, vaikkakin suurimmalta osin olen samaa mieltä Jean-Paulin kanssa, minulla on myös pari sellaista kohtaa, joista tulen esittämään tai tulisin esittämään tarkistuksia. Ensimmäinen koskee hänen ehdotustaan jonka mukaan virastot, jotka eivät ole, eivät ole liikkeelle laskijoiden äh, virallisia toimiksa antamia Tämä on minusta ok, tämän informaation osalta. En ole varma, että pitäisikö sanoa, että tässä tapauksessa 10 prosenttia äh, tapauksista olisi, tehtäisiin, täytyisi tehdä maksutta. Perusajatus on sinänsä ok. Me haluamme vahvistaa kilpailua. Me haluamme, että myös virastot, jotka eivät saa toimeksiantoja, tai nekin saisivat toimeksiantoja. Mutta tämä pitäisi työstää toisella tavalla. Onko se prosenttiluku 10 tai jokin muu, vaan pitäisi luoda sellainen kannustejärjestelmä. Ja tässä olisi hyvä oikeastaan tukeutua, muut, sitä muutettaisiin direktiiviä jonka, jotta varmistettaisiin se, että se, että kun käytetään pako, maksutonta luokitusta, että siitä tulisi pakottavasti velvoittava. Se pitäisi määritellä toisella tavalla. Toiseksi minä en ole vielä selvillä siitä, mitä tapahtuu luokituslaitokselle, jotka ovat jo kansallisen valvontaviranomaisen hyväksymiä. Täytyykö niiden rekisteröityä uudestaan? Vai onko tämä rekisteröityminen ensi, automaattista ensimmäinen ensimmäistä alkaen? Toisin sanoen, onko Esmalla hoitaako ESMA kansallisten viranomaisten hyväksymisen vai pitääkö niiden hyväksyttää toimintansa uudelleen? Jos näin on, niin onko tässä, tässä joku yksinkertaistettu menettely? Ja kolmas asia, mehän emme vielä tänään tiedä, miten paljon resursseja, eli lähinnä miten paljon henkilöstöä ESMA tarvitsee, jotta se todellakin pystyisi valvomaan asianmukaisesti näitä luokituslaitoksia. Mehän tiedämme, että tällä havaa henkilöstömäärä on eh, aika heppoinen. Ja tässä on kuitenkin kyse kovin, tässä on kuitenkin laadukasta henkilöstä ainakin niin toimin, siksi toivoisin, että vuoden kuluttua eh, tutkittaisiin Esman tilannetta, sen resurssointia ja henkilöstömäärää ja sitä, mitä se tarvitsisi, jotta voitaisiin lopullisesti päättää siitä, miten tämä henkilöstöresurssointi pitäisi määritellä. On myös monia muitakin asioita, jotka liittyvät tähän luokituslaitoksiin, niin kuin me tiedämme. Siksi meillä on tämä oma aloitemietintö. Me käsittelemme myös sellaisia kysymyksiä, miten tämä, minkä on tämä rahoitusjärjestelmän ja, ja luokituslaitosten keskinäinen riippuvuus. Onko se välttämätöntä ylipäätään? Meidän täytyy myös keskustella virastojen bisnesmallista – Onko niin, että se toimeksiantaja maksaa vai pitäisikö lähteä siitä, että käyttäjä jossakin tapauksessa maksaisi? Meidän pitää tehostaa kuitenkin kilpailua ja näin ollen voidaankin kysyä, miten Euroopassa tässä suhtaudutaan, onko meillä säätiöratkaisu vai julkisoikeudellinen luokituslaitos tai jotain muuta. Olen iloinen kuitenkin siitä, että, että saan tätä esittelijänä käsitellä. Jean-Paul ja muut olen iloinen siitä, että kaikki ovat mukana varjoesittelijänä. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos. Denise. No. no niin, seura- seuraava. Seuraava normaali epäilty. Ö, olin ö, puhelinyhteydessä valtiovarainministeriön kanssa ja tämä luonne ei näy pelkästään täällä parlamentissa. Aivan lyhyesti näistä konkreettisista asioista Kiitoksia ensinnäkin tästä Jean-Paulin luonnoksesta. Minusta se, mitä on se, ainakin artikla 30 täytyy ottaa tarkastelusta, tarkasteltavaksi, missä olosuhteissa valvontaoikeuksia ja toimivaltuuksia voidaan delegoida kansallisille viranomaisille. Ja minusta meidän tavoitteemme pitäisi olla se, että yhtäältä tiettyjä asioita pitäisi hyväksyä. Se on epäkäytännöllistä, että joku pieni luokituslaitos olisi ikään kuin eh, Espan valvonnassa taas toisinpäin. Ei pitäisi olla luvallista, että keskeisiä päätösoikeuksia delegoitaisiin jatkuvasti, vaan täytyy olla mahdollista, että nämä voidaan myös palauttaa. Nimittäin tämä Espan perustoimivaltuutta ei saada lähteä muuttamaan, ja meidän pitäisi vaan täsmentää tätä, jotta tämä hieman epäselvä muotoilu artik- tässä artiklassa tulisi selvemmäksi. Muuten olen samaa mieltä siitä, että että myös kysymys sakoista artiklassa 36a pitäisi ottaa tarkasteltavaksi ja myös 36b. Ja minusta meidän pitäisi myös selvittää tätä kolmannen maan periaatetta. Tässä on näitä kysymys näistä samoista asioista, joista ihan Polkin on puhunut, eli mitä luokituslaitoksia mitä luokituslaitoksen EUn ulkopuolelta voidaan hyväksyä ja kuinka pitkäksi, aikaksi, kuinka pitkäksi aikaa. Tämä, tätä pitäisi myös selvittää. Minulla on pikkusen kysymysmerkkejä sen suhteen, mitä tämä säädös tarkoittaa, joka koskee artiklaa 8, joka koskee avoimuutta. Ensinnäkin se kohta, josta Lobov Klintz puhui, nimittäin tämä 10 prosenttia. Tämä tuntuu e- epäloogiselta, koska koska tähän, tämähän säädös rajoittaa kilpailua, koska silloin on vain suuret isot luokituslaitokset saisivat tätä tietoa. Eihän tämä ole asian ydin. Mehän haluamme, että myös uudet pienemmätkin kilpailijat pääsisivät markkinoille. Toinen juttu, joka minua hieman tunt, minusta tuntuu hieman kummalliselta, nimittäin onko tämä malli, että tällainen arkaluontoinen tieto olisi suljetuilla kotisivuilla julkistettavana. Onko tämä fiksuin ratkaisu maailmassa, jotta voitaisiin huolehtia siitä, että tämä tieto ei ole mikään minimitietoa, vaan riittävää tietoa. Ja taas toisinpäin, mit, mitä tietoja sitten pitäisi julkistaa täydellisesti. Tästä kysymyksestä haluaisin vielä puhua kollegojen kanssa. Ja olen iloinen jo tulevasta yhteistyöstä. Minusta tämä asia täytyy saada nopeasti puikkoihin, jotta sitten pitkän aikavälin ratkaisu saataisiin prosessissa eteenpäin. Mutta tämä ensimmäinen paperi on ihan ok. En usko, että tästä emme tarvitse varmaan mitään vuorokausi, vuorokauden mittaista trilogia tässä asiassa. Ainakin meidän ryhmämme on avoin Right, I haven't got any other... Niin, nyt ei olekaan muita puheenvuoron pyytäjiä, paitsi minä itse voisin käyttää puheenvuoron. Ja komissiohan on toki myös paikalla. Joten annan puheenvuoron komissiolle ihan tuossa tuokiossa. Mutta ne seikat, joita itse haluaisin esittää, ovat sellaisia, joihin muut ovat jo puuttuneet ja voi olla, että komissiokin haluaa puuttua tähän nimittäin ähm, sanktioiden langettamistoimivallan jakoon liittyen. Pittelähän otti tämän äh, esiin, tämän kysymyksen. Meidän täytyy pohtia sitä, että kuka voi äh, käyttää tällaista harkintavaltaa. Minä itse olen sitä mieltä, että olisi parempi, jos, jos valvontaprosessi olisi riippumattomampaa jäsenvaltioissa. Ymmärrän kyllä, että tähän saattaa liittyä ongelmia. Artiklassa 24 näyttää siltä, ainakin minusta, että tässä ei ole riittävää vetoomusoikeutta luokituslaitoksille. Voi olla, että me mielellämme inhoamme näitä luokituslaitoksia, mutta tässä kuitenkin saatetaan kyllä evätä niiltä niiden oi, luonnollinen oikeus. Ja ehkä olisi parempi, jos tällainen vetoomus aika olisi pidempi. Mielestäni viisi työpäivää ei riitä. Nämä ovat hyvin monimutkaisia asioita. Täytyy ensinnäkin pohtia rekisteröinti, prosessia, hakemuksia. Kun ajatellaan, että kuinka paljon tietoa hakemuksissa vaatitaan, niin suurissa luokituslaitoksissa kyse on tuhannestakin sivusta, joten ei tämä kovinkaan yksinkertaista ole. Eli tämä viisi päivää ei välttämättä riitä. Ja sitten lopuksi strukturoituun rahoitukseen liittyvät tiedot. Tämä vaikuttaa minusta vähän kartellinomaiselta, että suurilla luokituslaitoksilla olisi pääsy sellaiseen tietoon, johon muilla ei välttämättä ole. Minäpä vain tässä mietiskelen, että kannattaisiko tässä nyt heittäytyä täysin julkiseksi niin, että oli, tietoon olisi vapaampi pääsy kaiken kaikkiaan. Tietysti joku raja tähänkin kai täytyy vetää, mutta lähtökohtaisesti olisin sitä mieltä, että jos haluamme, että koko prosessi olisi avoimempi, niin minusta huonoin vaihtoehto olisi kyllä tällainen suljettu verkkosivusto. Minusta se ei vaikuta sopivalta. Nämä ovat sellaisia alueita, joiden osalta minä haluaisin vielä tehdä työtä, ehkäpä muutkin mutta toki olen valmis keskustelemaan asiasta siinä vaiheessa, kun ryhdymme lisää tarkistuksia esittämään. Jos kukaan muu ei tässä vaiheessa halua käyttää puheenvuoroa, antaisin puheenvuoron komissiolle ja sen jälkeen takaisin esittelijälle. Thank you, Mrs. Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Kuuntelin ilolla kommentteja ja ilolla totean, että jaamme samat tavoitteet, eli ja e kautta ESMA alkaisi ensimmäinen ensimmäistä 11 valvoa luottoluokituslaitoksia. Arvostamme sitä, että tarkistusten määrä on vähäinen. Toivomme, että se, niiden määrä pysyy vähäisenä. Jaamme myös sen näkemyksen, että on muuta kevämme kysymyksiä liian luottoluokituslaitokseen luottaminen, valtiovelkaa ja tällaisia, mutta Tulemme tekemään ehdotuksen näistä asioista aika pian. Olemme herra Klintsin kanssa samalla aaltopituksilla, joka tull, hän tulee olemaan seuraavan valiokunta-aloitteisen mietinnön esittelijä komissio tulee julkaisemaan konsultaatio- kuulemisasiakirjan tämän kuun lopulla ja mahdollisesti tekee ehdotuksia näihin kysymyksiin tarttumiseksi ennen ensi kesää. Hyvin tärkeää on, että päällekkäisyyttä kysymyksissä ei esiinny. Valiokunta aloittaisi mietinnön ja tämän tekstin kanssa, koska muuten prosessi lykkääntyy ja, ja ei saa valvontatehtäviä ensimmäinen ensimmäistä 11. Sinne suhteessa kiinnitän huomiota siihen, että edistystä tapahtuu neuvostossa samaan suuntaan paljon, Uskon, että näiden kahden toimielimen pitäisi työskennellä läheisessä yhteistyössä, että kai ne ovat lähellä. Me, me pyri avaamaan olemassa olevaa säätelyä. Pyrimme sen, että paketti saadaan nopeasti pakettiin. Meiltä meni viisi kuukautta saada sopimus ää, toimielimien kanssa tästä astuksesta. Joten toivon, että tätä ei avata. Tämä kolmasien maiden puoltaminen on tärkeää. On äärimmäisen tärkeää, että EUssa ei sallita luottoluokituksia, joka taso on alhaisempi kuin muualla. Muuten ei tarvitse lisätoimia nimittäin enää luottoluokituslaitoksen suhteen. Minulla on ilo, että rakentavaa keskustelua tapahtuu ja avun suhteen ja Olemme valmiita miettimään asioita sakkojen suhteen, sanktioiden suhteen. Totta, että tässä on joitakin kysymyksiä avoinna. Luottolutkutuksille voidaan antaa valtuus tehdä ei harkinnanvaltaisia päätöksiä ja siksi komissio on säilyttänyt oikeudet antaa sakkoja. Tällä hetkellä neuvosto miettii mm, mahdollisuutta kvasiautomaattisiin sanktioihin. Vara me oikeuden omaan kantaan tässä vaiheessa, mutta uskomme, että meillä on liikkumavaraa tämän asian pohtimiseksi. Mutta kuten sanoin, harkintavalta, joka on luottoluokituslaitoksella annetaan, sen pitää olla erittäin rajoitettua. Delegoinnin suhteen meidän ymmärryksemme on, että vain pienet tehtävät, eikä mitään keskeisiä, keskitettyjä päätöksentekovaltuuksia pitäisi antaa kansalliselle viranomaiselle EAVlle e kautta ESMAN pitäisi olla keskeinen. Like to keep overall institutional coherence and look what's happening with the other aid. Tarkastelemme myös muita virastoja EUssa. Ja lopuksi kauden suhteen. Um, national authorities to ESMA. Um, the idea is not to have a new... Me emme pyri uusien toimintalupien myöntämiseen, vaan lähdemme siitä, että kun luottoluokituslaitos saa rekisteröity, ESMA pitäisi ottaa tehtävä ja pitää huolta valvonnasta. Mutta voi olla jotain tilaa selkeyttää tämä teksti. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron. Haluan kiittää Jani Pitellaan myös. Hänelle sanoisin, että hänen tapaansa minäkin olen sitä mieltä, että tämä taisto, jonka olemme voittaneet, sitä kannattaa ylläpitää, jotta saamme aikaan hyvän uudistuksen vuoden 2009 asetukselle. Ja kysymys, joka tänään esitetään, se on esitetty jo vuonna 2009. Näyttää siltä, että emme ole vielä tiettyihin seikkoihin saaneet tyydyttävää vastausta. Ja toivon, että tulevat pohdiskelut mahdollistavat sen, että voimme löytää järkevän mm, ratkaisun. Eihän se helppoa ole useankaan aiheen osalta, koska täytyy ottaa huomioon myös realiteetit. Wolf Klintzin ehdotukseen, jotka liittyvät tähän asetukseen ja luetteloon, ne kyllä ansaitsevat lisäharkintaa. Toivotaan, että tämän oma-aloite mietinnön myötä voimme antaa komissiolle osvittajaneuvoa niin, että siitä on apua komissiolle. Mitä sitten tulee niihin luokituslaitoksiin, jotka kansalliset viranomaiset ovat hyväksyneet? Kyseessähän on tila, tällainen tilapäinen prosessi, kuten parlamenttikin oli toivonut, mutta komissiohan on tehnyt selväksi sen, että toimivaltaisten viranomaisten, kansallisten viranomaisten tehtävä on hoitaa näiden luokituslaitosten lupamenettelyt. mitä tulee näihin suuriin luokituslaitoksiin, niitähän ei ole kovinkaan monta, mutta tässä on tuotu valoon se, että myös tietyissä ma- tai lang- tuotu huomioon se, että on myös useita kansallisia pieniä luokituslaitoksia. Ei pidä lähteä sille, sille tielle, että näiden luokituslaitoksen avulla voitaisiin antaa Esmalle ikään kuin alibi. Kyllä komission täytyy pitää huoli siitä, että luokituslaitoksen laatu on johdonmukainen kaikkialla Euroopassa. Toimivaltoja ja tehtäviä täytyy jakaa järkevällä tavalla – Tätä täytyy vielä pohtia enemmänkin. ESMAn toimivallat, jotka olemme saavuttaneet, hankalastikin täytyy säilyttää. Toivotaan, että tulevina vuosina tälläkin alalla saadaan aikaan todellista kilpailua. Ja vaikka vaikka tiettyjä teknisiä muutoksia tehtäisinkin tai pääomavaatimuksia vähennettäisiin, niin olen sitä mieltä, että kilpailun olemassaolo on tärkeä. Niin yritykset kuin valtiotkin yleensä kääntyvät aina kansainvälisten suurten luokituslaitosten puoleen. Ja tällä hetkellähän on neljä suurta lakitoimistoa, joiden puoleen kiistatapauksissa valtiot ja yritykset aina kääntyvät. On. Nyt näyttää siltä, että mielipiteet ovat sen verran lähentyneitä, että tuskin meillä tulee olemaan suuria vaikeuksia saada aikaan tekstiä, jonka voimme hyväksyä muutosehdotuksineen ja aikataulun mukaan tammikuussa 2011 pääsemme hyvään tulokseen. Ja se on erittäin tärkeää, jotta kansallisissa rekisteröinneissä ei tule vääristymiä. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Aikataulu. Tarkistusten takaraja 13. lokakuuta tarkastelemme tarkistuksia 26. lokakuuta. Tässä on nootti, että niitä ei ole siinä vaiheessa käännetty. Käännökset sitten varmasti toisessa käsittelyssä, tarkistusten käsittelyssä 8.11. Äänestys 9.11. joulukuun täysistuntaan pyritään. Eli 13 lokakuuta tarkistuksella. Jean-Paul, haluatko sanoa jotain? Kun käännöksestä puhutaan, halusin indikoida ja halusin kiittää sihteeristä mutta muita, jotka ovat auttaneet. Olemme onnistuneet valmistamaan tämän tarkistuksen mahdollisimman nopeasti. Eli kaikki käännökset ovat sitten seuraavassa kestossa valmiina. Kun on kun saa kallista apua, niin onnistumme ratkaisemaan tämän käännösongelmankin. Uh, thank you very much. Paljon kiitoksia. Olemme aikataulussa edellä, sillä seuraava kohtaistuslistalla on äänestykset, jonka piti olla vasta 10.30. että ilmestyvät paikalla vasta 10.30. Joten onnistumme saamaan itsellemme kolmen vartin tauon. Eli tavataan 10.30 äänestyksissä. Right, welcome. Selvä. Tervetuloa takaisin. Voisitteko istua? Voimme edetä äänestyksen kanssa. Ne, joilla äänestyskortit mukana ovat, laittakaa ne koneeseen. Jos teillä sitä ei ole, kertokaapa nyt. Everybody got their cards? We should do a test. Yeah, we'll do a test in a minute.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 Tarkastetaan korttien toiminta ensin. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki halukkaat äänestäneet? Onko äänestys alkanut? Tämä ei toimi. Uh, you put the timer on instead of the vote. No, try again. Right. Is everybody happy? Oletteko iloisia? Voitteko äänestää? kahta ääntä odotetaan. Kolmekymmentäviisi korttia koneessa, 34 on äänestänyt. Wait and see. Okay, so we are, we are now going to vote on... Tulemme nyt äänestämään herra Feijun Mietinnästä Ja esittely on Pyytän puheenvuoroa lyhyesti. Muito obrigado. Muito obrigado, senhora Presidente. Eu queria, neste momento... Niin. <clears throat> Ensinnäkin halusin kiittää varjoesittelijöitä tästä tehdystä työstä. Monet edustajat ovat myös ottaneet minun suoraan yhteyttä kysymysten tiimoilta, joita on käsitelty tässä mietinnössä. Haluan kiittää myös sihteeristöä siitä, niistä ponnisteluista, joihin sihteeristö on ryhtynyt. Aivan erityisesti haluan todeta, että myös ryhmäni toimesta on käytetty monia tiukkoja neuvotteluja vaikeista kysymyksistä – ja tänään aamupäivällä vielä keskusteltiin eri poliittisten ryhmien kesken. Ja haluankin kiittää EPPn edustajia siitä täydellisestä tuesta, jonka olen saanut eri kokouksissa, joita olemme pitäneet. Minä olen pystynyt tästä esittelemään, miten työ on edennyt. Ja lopuksi haluan vielä mainita erään ilmeisen asian, Nimittäin jos ja kun parlamentti olisi pystynyt aikaisemmin käymään nämä keskustelut ja tekemään nämä päätökset, tilanne olisi ollut parempi. Mutta tässä vaiheessa me olemme kuitenkin päässeet näin pitkälle ja haluan myös muistuttaa siitä, että neuvosto ja Van Rompuyn Task Force ei ole vielä saanut työtään päätökseen. Ja emme ole vielä näin ollen saamaan, saaneet näitä johtopäätöksiä. Ja myös toteaisin, että tämä, tämä on menee pidemmälle kuin komission paketti. Ja haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat myötävaikuttaneet tähän tulokseen. Ja tämä on mahdollistanut sen, että me olemme osoittaneet yhtenäistä linjaa parlamentissa. Kiitos. Thank you very much. So... Paljon kiitoksia. Eli työn seuraava vaihe koittaa äänestys. Ensiksi suullinen tarkistus kohtaan yksi. EPP, Esaralde vihreät kannattavat ja SND puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kohta kaksi alkuperäisestä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväks, hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 suunnallisen tarkastuksen kerran esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83. 82 raukesi, koska 81 hyväksyttiin, eli 83 suullisen tarkistuksen kanssa hyväksyttiin kompromissi A-luonnos, jossa on suullinen tarkistus sosialisteilta, joka sisältää viittaukseen artiklaan 148 tämän suullisen tarkistuksen kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C, jossa on kohta kohdalta äänestys. No, se, sen koko teksti ilman sanaa molemmat ja ilman liiallista ylijäämää. Ilman noita sanoja puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt puolesta, näiden sanojen lisäämisen puolesta vastaan tyhjää ilmeisesti hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imkon 6 on katettu. Kompromissi D. Kohtakohdalta äänestys. Osa 1 on teksti ilman sanoja. Erityisesti euroalueella ja sitten osassa kaksi lisätään ne. Eli ilman noita sanoja puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sanojen lisääminen puolesta vastaan Täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. yhdeksän toista hyväksytty. Tarkistus 104. Suullisen tarkistuksen kerran puolesta. vastaa Tyhjää. Hyväksytty. 105 puolesta. vastaa Tyhjää. Hyväksytty. 106 suullisen tarkistuksen kerran. Puolesta. vastaa Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissiluonnos E puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. Kompromissi F. Kohta kohdalta osa yksi ilman sanoja kuullen. Sosiaalikumppaneita kuullen osa yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G. Kahdessa osassa. Ensimmäisessä osassa olla sa- sanoja ää, kolme kerroksinen. Ja mä, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus alkuperäinen teksti, liite yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tuo. So that's rejected. Hylätty. 117 on vedetty pois, joten nyt IMKO 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. IMKO 11 on katettukin jo, Niinpä. Alkuperäinen teksti ei kun ei ollutkaan. Vaan kompromissi I kahdessa osassa. Ensimmäinen osa ilman ö, työmarkkinaosapuolia puolesta. Ensimmäinen vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 suullinen esitys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen teksti 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K kahdessa osassa. Ensimmäinen osa ilman sanoja, particularly those in the euro area, ja toinen osa näiden sanojen myötä. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa koneellisesti. Sekin on hyväksytty. Kompromissi L, uskoakseni, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi kolme, kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 2 se on tullut katetuksi jo. Empl 3, niin ikään neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 5 on katettu, sitten kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 8 on tullut katetuksi, yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empl 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 on tullut katetuksi. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 134 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi emme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mennään kompromissiin en puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mennään kompromissiin O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kahdeksan puolesta vastaan tyhjä, tyhjää hyväksytty. Kompromissi Q viime hetken pyyntö kohta kohdalta äänestykseksi. Ensimmäinen sana ilman sanoja. Okay, so part... Eli ensimmäinen osa alusta, establish aina sanoihin pace, ja toinen osa alkaa, on sitten toinen puolikas. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty sekin. Nyt voimme mennä kompromissiin R. Ensimmäinen osa sanasta establish aina sanaan union level ja toinen osa on sitten tämä toinen osa puolipisteen jälkeen ja sanoilla in addition alkaa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Menemme kompromissiin S. Osa 1 ilman sanoja within the euro area puolesta. Ensimmäinen osa siis vastaan tyhjää hyväksytty. Ja toinen osa within the euro area puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt menemme kompromissiin T puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus. Mm. 171 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi U puolesta. Ai, tar- mikä piti tarkistaa? 171, selvä. Tarkistetaan koneellisesti 171. Kompromissi ei rauennut. Everybody vote. Ovatko kaikki äänestäneet? Kaatui. Kompromissi U puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 176 suullisine tarkistuksineen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 1, 7, 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 17, si- siinä ei ole merkintää. Hm, no, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1, 7, 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 7, 9 puolesta vastaan tyhjää Pitänee tarkistaa 178. 9 siis. Kaikki äänestäneet. Hyväksytty. 180 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 182 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Imko 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 183 on lisäys puolesta vastaan tyhjää hylätty. 184 puolesta vastaan tyhjää. Pitänee tarkistaa 184. That's rejected. Hylätty. 185 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 186 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi V kahdessa osassa. Ensimmäinen osa ilman sanaa increase bla bla jyröyriä. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja toinen osa Euro Area puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi X Suullinen tarkistus viimeisen lauseen poistamiseksi jossa sanotaan, että he or she should participate and represent the Commission in the work of European Council, the ECOFIN Council and the Eurogroup. Hyväksytäänkö tämä suullinen tarkistus? Tämä on siis kompromissi X ilman viimeistä lausta puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 195 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 196 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Just, just, just trying to work out what they... Yritän tässä vain ymmärtää tätä. Onko tämä suullinen tarkistus? Ei, kun tämä onkin kohtakohdalta äänestys. Ensimmäinen osa ilman sanoja on Orderly Resolution of Sovereign Debt ilman näitä sanoja. Ketkä puoltavat tätä ensimmäistä osaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni täytyy nyt... Olkaa hyvä. Anteeksi puheenjohtaja, luulen, että tällä hetkellä on sekaannos tästä toisen osan äänestämisestä. Pitäisikö ehkä tämä toinen osa, niin vielä se äänestys pitäisi toistaa ja pyydänkin teitä selventämään äänestyksen yhteydessä, onko se plus- vai miinusäänestys, koskeeko se tätä poistam- tekstin poistamista vai, vai sitä, että se pysyy se teksti, koska luulen, että, että tämä ei ollut selvää tässä toisessa äänestysrupeamassa. Ainakaan kollegat ilmeisesti eivät tienneet, mistä äänestettiin, minkä puolesta. Take, uh... No, ajattelin joka tapauksessa äänestyttää koneellisesti, koska tämä oli aika tiukka. Tämä on ihan samanlainen kuin muutkin kohtakolta äänestykset. Ensin äänestettiin tekstistä ilman näitä sanoja, jotka mainitsin, ja sen jälkeen äänestettiin siitä, halutaanko nämä sanat sisään vai eikö. Ja jos täällä on plussa, niin se tarkoittaa, että ne halutaan lisää. Jos äänestää miinus, niin ei halua näitä sanoja sisään. Te haluatte siis ottaa nämä sanat pois, joten äänestätte sen mukaisesti. Nyt äänestämme sähköisesti, koska tämä oli niin tiukka. Toinen osa. Ensimmäinen osa jo hyväksyttiin nimittäin. Okay, we seem to have... Näyttää siltä, että tässä on vähän muu, muutettu mieltä. Haluatteko käyttää puheenvuoron, Feijo? Se no Puheenjohtaja, me äänestämme nyt tästä kohdasta Ordinary Solutions of Sovereign Debt. Siitäkö vai mistä? EPP on sitten laittanut tähän miinusmerkin tähän kohtaan. Mä, sir president, por puheenjohtaja, no, niin kuin te nyt tämän asian esititti, me ensimmäisestä ja kolmannesta kohdasta osasta äänestimme, ja nyt äänestämme tästä kakkososasta. No, meillä oli ensimmäisessä kolmassa, kolmannessa osassa plussa ja kakkososassa miinus. Mehän äänestimme vasta yhdestä, ykkösestä ja kolmesta yhdessä, nyt äänestetään kakkosesta. I had everything. Totta. Eli kaikki muut paitsi on orderly resolution ensimmäisessä osassa ja toisessa osassa äänestetään erikseen on orderly resolution osasta. Tämähän on tärkeä osa tekstiä. Eli nyt kun kaikille tämä on selvää, avataan äänestys, tarkistetaan, haluatteko te sanat on orderly resolution sisään vai mukaan. Plus tarkoittaa, että haluatte, miinus tarkoittaa, että ette halua näitä sanoja mukaan. Right. I think that that... Aika. Selvältä näyttää se, että nämä sanat eivät nyt tule mukaan. Mennään eteenpäin. Tarkistus 208 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Budjetti 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Budjetti 3 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 209 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyvä, hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 210 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi ZA puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi ZB puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Oliko tämä 2B vai ZB? 220 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 221 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ZC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 225 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. ZD puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ZE ja siihen liittyy suullinen tarkistus vihreiltä. Otetaan mukaan seuraavat sanat. While making more extensive procedures against unfair tax competition. Enlarge automatic exchange of information. Eli niin, että tämä tulee mukaan, niin hyväksyttekö? Kukaan ei vastusta. Eli puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Menemme kompromissiin ZF kahdessa osassa. Ensimmäinen osa on teksti ilman sanoja including the possibility of creation of a European Common Treasury. Ja seuraava osa äh, sitten nämä sanat. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi, kolme, viisi puolesta vastaan. Hmm. Tyhjää hylätty. Täytyy laskea koordinaattoreita pikemminkin kuin käsiä. Budjetti neljä katettu kuten myös vitonen. Mennään IMKON 20 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. IMKO 21 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi ZG. Viime hetken kohdakohdaltäänestyspyyntö. Ensimmäinen osa on teksti ilman sanoja and assess the feasibility of an automatic trigger mechanism. Uh, ja niin edespäin. Ja toinen osa sitten niin, että näistä sanoista äänestetään. Eli ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää uskoakseni hylätty, mutta parempi tarkistaa. Kiitos. That's right, it was rejected. Hylätty. Nyt mennään tarkistukseen 241 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 242 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 243 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 244 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 245 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Työllisyysvaliokunnan 18 puolesta vastaan tyhjää. Ei tullut ihan selväksi, tarkistetaan koneellisesti. Okay. Hylätty yhdellä äänellä. Hyvä, että tarkistettiin. Työllisyys 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 on tullut katetuksi. Sitten alkuperäinen teksti, juu, kohtaan yksi, indentin yksi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty, kompromissi ZI puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty, Alkuperäinen teksti, osa 1, indet 3 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 249 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 250, se ei, sitä ei hyväksytä. Alkuperäinen teksti puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 251 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 252 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 253 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 254 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afkon lausunto kahdessa osassa. Ensimmäinen osa ilman sanoja and developing ideas for reform of the treaties ja niin edespäin. Ja toinen osa sitten, että nämä sanat tulevat mukaan yksi. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten sitaatit yksi ja kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen teksti puolesta sisällytty vastaan tyhjää hyväksytty. Sitaatti kolme, uusi työllisyysvaliokunta on tullut katetuksi. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa. Tarkistus kaksi. And that is carried. Hyväksytty. Loput raukeavat. Menemme sitaattit 5-13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Työllisyys, sitaattiin 5, puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 5, puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. So citation. Sitten 15-33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tar- 8 on yhteen sopiva puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Employment A on hoidettu. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissiluonnos ZK puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Työllisyys D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissiluonnos ZL puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imkon ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissiluonnos ZM puolesta, kahdessa osassa. Ensimmäinen osa, where on suitable need ja to, puolesta osa yksi vastaan tyhjää hyväksytty, osa kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissit ZN puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 3 on jo hoidettu. Pitääkö lähdetään alkuperäisestä? Alkuperäinen teksti. Eli sitä oli I. Alkuperäinen teksti on johdantosakappale I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissit ZO puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afko 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afko 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eiköhän 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi ZP puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi ZQ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. IMKO-lausunto IMKO vaan lisää sanat loppu, loppupuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, budjetti A on hoidettu, budjetti B puolesta vastaan budjetti B uudestaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten lopullin, lo, viimeinen suullinen tarkistus esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koneellinen äänestys näin muutetusta tekstistä kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa. so 32 uh, in favor. 32 puolesta, 6 vastaan, 3 tyhjää. Onnittelut herra Feijolle. Ei osunut. Right, we are... No niin, sitten siirrymme kohtaan 10, jossa äänestämme tästä lausunnosta. Stolojanin mieti valosunnosta, joka koski ehdotettuja väliaikaisia toimenpiteitä. Mitä? Äänestetään kaikista yhdessä. Yhtenä ryhmänä. Emme voi. Vai voidaanko äänestää yhtenä ryhmästä kaikista muista paitsi tarkistuksessa neljä? Eikö? Anteeksi, sosialistit eivät ollut tätä mieltä. No, alusta alkaa. kappale yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kappale kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kappale kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kappale neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja teksti kokonaisuudessaan näin muutettuna koneäänestyksenä äänestys alkaa. 41 puolesta, eikä kukaan vastaan, aivan yksimielinen, yksimielisesti hyväksytty. Onneksi olkoon edustaja Stolojan. No siinäpäs tämän aamupäivän rupeama kaiketi. No nyt meillä on innova, yleismaailmalliset ja Euroopan tason innovatiiviset rahoitusratkaisut. Ensimmäinen keskustelu esittelijä on Rouva Podimaatta. Ja jos joku täältä poistuu, niin poistukoon hiljais, kaikessa hiljaisuudessa. Nyt puheenvuoron saa Anni. Thank you, Sharon. Shall I start? Kiitos, aloitanko? Side if they're speaking, and, and so that Annie can have the... Okay, Annie.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 on keskustelu, joka ei koske pelkästään Euroopan tasoa, vaan se koskee myös kansallista tasoa ja koko maailman tasoa. Ja johtuen tästä finanssikriisistä tämä ajankohtaistui, koska perinteisten välineiden rajat äh, kävivät ilmi ja kävi ilmeiseksi, että tarvitsee uusia teitä ja kahdesta syystä tämä on jälleen erityisen ajankohtainen. Ensimmäinen syy on se, että meidän täytyy löytää uusia keinoja uusia, uusia suuria hankkeita varten, yhteisiä hankkeita varten, kuten esimerkiksi kun taistelemme ilmastonmuutosta vastaan, ja niin me puhumme maailmanlaajuisesta kehityksestä, ja Euroopassa on kysymys siitä, että miten rahoitetaan Agenda 2020 pohjalta syntyviä haasteita ja millä tavalla voidaan toteuttaa vuosituhannen kehitystavoitteita, jotka olivat esillä YK huippukokouksessa äskettäin. Tämä on asian yksi puoli ja, asian, ja toinen peruste ja syy on se, tämän ajan, asian ajankohtaisuus johtuu siitä, että meidän täytyy reagoida kansalaisten vaatimuksiin, erityisesti Euroopan unionin kansalaisten vaatimuksiin. Tässä on kysymys tämän elvytyksen, taakan, elvytyksen aiheuttavien taakan jakamisesta. On kysymys taakasta, joka perustuu tämän päivän finanssikriisiin, jossa joka pitäisi sälyttää niistä vastuullisten harteille. Nyt, hyvät kollegat, tässä on kaksi muutakin tärkeää indikaattoria, jotka täytyy ottaa huomioon, jotka minun mielestäni Euroopan parlamentissa ja erityisesti meidän valiokunnassamme täytyy ottaa huomioon. Ensimmäinen näkökohta koskee sitä, että tämä keskustelu innovatiivisista rahoitusratkaisuista ja rahoitusvälineistä eh, liittyy tuoreimpiin päätöksiin, joissa tähdätään kunnianhimoisiin rahoituskehyksiin ja myös valvontakehyksiin eh, eh, rahoitusvälineiden kohdalta, jotta voisimme vaalia sijoittajien ja kuluttajien etuja ja jotta voisimme taata sen, että rahoitusjärjestelmä myös toimii, että rahoitusta löytyy myös investointeja varten. Toinen näkökohta liittyy uusiin rahoitusvälineisiin mielestäni siihen, että mitä keskustelua tällä hetkellä käydään Euroopassa talouden, taloushallinnon vahvistamisesta. Tämä ei ole se kehys, mihin tämä keskustelu on tähän mennessä liittynyt. Ja nyt voidaan puhua historiallisesta taustasta. Euroopan parlamentin mietintö koskee Euroopan komission paperia, jossa puhutaan uusista innovatiivisista rahoitusvälineistä. Me voimme tässä erottaa kolme kategoriaa. Ensinnäkin rahoitusvälineet, kuten transaktiovero ja sitten ja rahoitustoiminnan, äh, rahoitustoiminnan verotus ja, ja myös bank levy-niminen pankkimaksu. Ja toinen näkökohta liittyy ilmastonmuutokseen liittyvien toimenpiteiden rahoitukseen. Hiilidioksidivero on tässä ollut esillä. Ja kolmas asia koskee innovatiivisia rahoitusvälineitä, jotka liittyvät kehitystavoitteisiin. Muistuttaisin siitä, että tämä keskustelu on tästä käynnistetty tässä valiokunnassa. Ja Tämä liittyy myös parlamentin vuosi sitten tekemään päätöksiin, jossa komissiota pyydettiin tekemään arvio siitä, miten transaktiovero voitaisiin ottaa käyttöön, mutta tällaista selvitystä ei ole vielä saatu. Ja täytyykin muistaa, että kesäkuussa neuvostossakin esitettiin selvitys, joka koski mahdollisia verotuksellisia toimia pörssisektorilla. Ja on sanottu, että komissio eri, tekisi tästä asiasta ehdotuksia vielä tänä, tällä viikolla. Neuvoston osalta voidaan todeta, että puheenjohtajamaa Belgia on asettanut tämän yhdeksi painopistealueeksi. Ja tämä vaatimus on nyt toteutunut. Ja siihen liittyy transaktiovero ja tämä, tätä on käsitelty kahdessa neuvostossa, äh, nimittäin Ecofinissa kahteen otteeseen. Nyt on kysymys myös siitä, mitä kategorioita näihin rahoitusvälineisiin liittyy, riippumatta siitä, mitä äh, prioriteetteja tässä äh, asetetaan. On erityisesti kyse myös siitä, millä tavalla on tarkoitus suht, kohdella niitä tuloja, joita näistä välistä voidaan saada. Puutamme tässä ensimmäisen pilariin, eli raho- finanssisektorin verotukseen. Meillähän on lausunto, joka on laadittu ITRessä, siis teollisuus- ja tutkimusvaliokunnassa, jossa käsiteltiin hiilidioksidiveroa. Kaiken lisäksi meillä on tulossa kehitysvaliokunnan lausunto, joka tehdään vahvistetussa yhteistyössä meidän valiokunnamme kanssa, joka taas koskee kehitystavoitteiden rahoittamista. Nyt näistä, tästä transaktioverosta. Tämähän on oikeastaan tämän keskustelun keskiössä ollut viime päivinä ja niin, äh, myös neuvostossa ja haluaisin nyt avata keskustelun täällä tästä asiasta ja saada erityisesti teidän näkemyksenne tästä äh, finanssisektorin verotustoimista. Ensinnäkin täytyy todeta, että oikeastaan nyt meillä on jo syntynyt, syntynyt äh, myönteinen suhtautuminen tähän, äh, tähän, tähän sektorin käsittelyyn onko se nyt kuitenkaan loogista, kun ajatellaan tämän sektorin roolia finanssikriisissä? Ja kun ajatellaan valtioiden rahoitustoimia finanssikriisin aikana, siinä, siltä taustaa vastaan minusta finanssisektorin verotus olisi sellainen tilanne, jolla voitaisiin palata oikeudenmukaisuuden tunto kansalaistenkin mielessä. Tämä voisi myös äh, ratkaisevasti myötä vaikuttaa siihen, että voisimme että tällaiset systeemi, äh, systeemisiin riskeihin liittyvät transaktiot voitaisiin jäädyttää, jotka liittyvät erityisesti tyhjänä myyntiin ja äh, nopeisiin transaktioihin, joita pitäisi säädellä, pystyä säätelemään paljon paremmin. Tämä keskustelu liittyy myös meidän tuorempiin päätöksiimme jotka koskevat uusia äh, valvontakehyksiä, joista on päätöksiä tehty. Oletankin, oletankin, että kukaan ei sitä vastusta, kun sanon, että tämä olisi todellakin toivottavaa ja mahdollista saada sopu äh, äh, G20-tasolla aikaan tällaista transaktioverosta. Ja nyt meidän täytyy parlamentin puolella ja myös neuvostossa – selvittää, mitä EU-tasolla voitaisiin tehdä semminkin, jos tällaista sopua ei saada aikaan. Koska uskon, että tämä tällainen sitoutuminen maailmantasoiseen ratkaisuun olisi hieno juttu, mutta se ei pure, ellei samanaikaisesti saada yhdenmukaista Euroopan tason toimintaa. Tällainen eurooppalainen transaktiovero olisi tietenkin, sen täytyisi voittaa ensinnäkin aika lailla tek- monia teknisiä esteitä ja monia kysymyksiä, joita tässä yhteydessä asettuu, jotka rasittavat myös kilpailu, Euroopan kilpailukykyä, jos tällainen Euroopan taso vero otettaisiin käyttöön. Toimivaltaiset instituutit ovat osoittaneet, että jos tällainen hyvin järjestäytynyt markkina-alue ja jos verot eivät ole kovinkaan korkeita, niin se voisi merkitä edelleenkin kiinnostavaa markkina-aluetta sijoittajien kannalta – sitten sellainen kysymys, joka liittyy talou- maantieteellistä epätasapainoa tällaisen verotuksen osalta, jos tällaisia rahoituspalveluja toteutuu vain muutamassa jäsenvaltiossa. Tässä voitaisiin reagoida seuraavalla tavalla. Me voisimme yksinkertaisesti sanoa, että suuri osa tuloista, joita saataisiin tämän, tämän tyyppisistä veroista. Se pitää, niiden tulojen pitäisi virrata niihin valtioihin, joissa nämä, joihin nämä rahoituspalvelut ovat keskittyneet. Siinä mielessä tällainen tala, maantieteellisen epätasapainon argumentti voitaisiin saada poistettua. Sitten muitakin argumentteja, jotka ovat lähinnä luonteeltaan teknisiä, jos puhutaan, jotka koskevat Euroopan tason transaktioveroa. Mutta uskon, että keskustelu on vasta nyt käynnistymässä ja tämä voi hyvinkin, tämä voidaan hyvinkin aloittaa Euroopan parlamentin tasolla ja lähtien liikkeelle komission paperista, jota ollaan odottamassa, mutta toteaisin, että me emme saa jäädä pelkästään teknisiin kysymyksiin. Totta kai niitä täytyy ratkaista, mutta uskoisin, että meidän täytyy, me emme saa silloin unohtaa sitä varsinaista kysymystä, että me me emme saa käyttää teknisiä kysymyksiä verokkaina sille, että ei pyrittäisikään yhteiseen poliittiseen tahtoon. Kaksi muuta mahdollista verovälinettä finanssisektorille. Yksi voisi olla tällainen FAT, Financial Activity-vero, ja sitten pankkivero, pankkilevityyppinen vero, tässäkin, ne eivät ovat toisenlaisia kuin transaktiovero. Nämä kaksi muuta verotyyppiä liittyvät voittoihin ja tuottoihin. Siinä mielessä niillä niillä ei sillä tavalla säädeltäisi rahoitusmarkkinoita, joita säädellään transaktioverolla. Nyt prioriteetit. Jos jos painopiste on yksinomaan tällä tulopuolella, niin silloin ratkaisu on selvä. Mutta haluammeko me päästä innovatiivisiin rahoitusvälineisiin sillä tavalla, että voitaisiin samalla vahvistaa markkinoiden turvallisuutta. Ehkäpä voit, voisimme keskittyä pelkästään spekulatiivisiin kauppoihin – jotka eivät sinällään edesauta talouden kehittymistä. Sitten vielä hiilidioksidiverosta. Tärkeä osa äh, teollisuutta on nyt toiminnassa riippumatta niistä ympäristövaikutuksista. Tämä on ristiriidassa taas Euroopan unionin ilmastotavoitteiden kanssa. Ja tämä on myös veropoliittisesti epäoikeudenmukaisesta, jos muut hiilidioksidilähteet kuitenkin joutuvat kantamaan päätaakan. Meillä on nyt mahdollisuus pitää kiinni saastuttaja maksaa periaatteesta. Ja Kaiken lisäksi me voisimme luoda tällä tavalla myös ympäristöystävällisiä työpaikkoja. Ja tähän tämä äh, hiilidioksidivero äh, sopisi oikein hyvin. Tämä ei ole vielä ratkennut äh, Euroopan tason päästökaupan yhteydessä. Ja meidän pitäisikin keskittyä, meidän pitäisi ottaa tässä yhteydessä myös energiakulutuksen verotus. Sitten kehityspoliittiset tavoitteet. Me, meillä on kehitysvaliokunnan tavoitteet. Kehitysvaliokunta on meidän kanssamme tässä toimivaltainen valiokunta. Ja me tämän mietinnön käsittelyn yhteydessä meillä on varmastikin mahdollisuus puuttua myös tähän kysymykseen. Thank you very much. I've got a few speakers. I'll go to the shadows. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuorot varjoesittelijöille. Ensin Ulla Schmidt, sen jälkeen kaksi muuta varjoesittelijää ja sitten mahdolliset muut puhujat. Ulle. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Ja kiitos tästä työasiakirjasta. Tässä lanseerataan tai uudelleen lanseerataan keskusteluvaliokossa valikunnassamme Aihe on monimutkainen. Innovoiva rahoitus on sana, joka on vähän epäilyttävä. Pakko myöntää, että minä en pidä siitä sanasta. Mutta tässä on niin paljon pöydällä. Joten kysymys on, haluammeko me sen vankan paketin? silloin me tarvitsemme myös vankkaa verotusta. Silloin voimme sulkea pois verotuksen koska siinä veropohja äh, on äh, heikkenevä, vaikka se on hyvä. Ja selvää on, että päästökauppa ei ratkaissut hiiliveroongelmaa. Tämä ei riitä uusien työpaikkojen olemiseksi. Minä pidän tästä säästöstä ja maksa periaatteesta, kun minä esimerkiksi lennän Brysseliin ja minusta kuluttajat ymmärtävät tämän periaatteen. Jos me olemme verotuskeidon, joka tukee kehitysmaita, silloinkin meillä on oltava vankka veropohja. Mutta minun pääviestini on, että tämän talon edustajan pitäisi kääntyä omien parlamenttien ja hallitusten puoleen. Teidän täytyy täyttää sitoumuksenne YKlle, globaaleille tavoitteille. Tällä hetkellä kehitysapu on 0,4 prosentissa. Hyvin harvat maat täyttävät tämän 0,7 prosentin tavoitteen, mikä minusta on muutenkin liian alhainen. Sitten jos maat täyttäisivät globaalit tavoitteensa kehitysavussa, niin silloin olisi outoa lisätä veroja, koska koska kuluttajat, kansalaiset maksavat verot. Ilmaisia lounaitahan ei ole. From my point of view, uh, important principles. Uh, concerning the... Uh, Mitä siihen verran tulee, josta kaikki puhuvat, jos tulkauksen oikein ymmärsin, Rapodimatta sanoitte, että tekniset kysymykset eivät saa jumiuttaa meidän toimintaamme sellaiset, jotka peittelevät poliittista tahtoa. Enpä usko, että me teknisiin kysymyksiin jumiudu. Mutta varmasti meidän kuunneltava niitä ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, että tämä on, vero voisi olla ongelmallinen. Viime viikolla kuulimme herra Trichet sanoi, että ongelmat ovat isommat kuin hyödyt. Meidän pitää vastuullisesti kuunnella hyviä puolia ja myös huonoja puolia. Käännän Jorva Beresin puoleen. Viime viikolla tässä Klintsberes valiokunnassa äänestettiin, miksi sitä kutsutaankaan. Ja siellä kannatimme Rautasalan transaktioveroa. näytätte vähän epäilevältä raportoijalta, mutta me liberaalitkin kannatimme sitä. Mutta joto juoni loppujen lopuksi on se, vetoa komission, että se nopeasti tekisi toteutettavuustutkimuksen, joka liittyy globaalitasaisen pelikenttään, niin milloin asianmukaista tekee konkreettisen lainsäädäntöehdotukseen, että me pitäisi olla myös globaali tämän veron. Ja tämän muutoksen ottivat vihreät lopuksi mukaan, jolla minun oli helppo kannattaa tätä. Mutta haluaisinpa tietää, ovatko muut kollegat sitä mieltä, että pitäisi pohja, pohjata tietä tälle Euroopassa, että me voimme ottaa käyttöön tämän veron kuuntelematta maailmaa Euroopan ulkopuolella tai G20 ulkopuolella. Jos vastauksesi on kyllä, ole vähän epäileväisempi. Mutta tämä vero, joka hyväksymme kriisivaliokunnassa, sekin meillä on vähän hankala hyväksyä, mutta, kompromissi halkunen hengessä teimme sen, liberaalit siis. pankkiverot ja muut. Tämä on hyvä aloitus keskustelulle. kaikki verot, takat, maksut. En täytyy miettiä, kuinka paljon kuluttajat lopuksi maksavat. On ilo se ajatella, että, että meillä on erityiset vaarat talletusvakuutukselle ja erityiset vaarat pankkien alasajamiselle ja sitten erityiset arvoperinvestoinnille, että kukaan ei maksa sitä. Kyllä me maksamme. kansalaiskuluttaja asiakkaat. We should be a bit cautious. But anyway, thank you, uh, Madame Podimata, for an interesting discussion. Kiitoksia kiinnostavasta keskustelusta ja asiakirjasta. Meillä on vähän ongelmia ryhmässä. Jotkut kannattavat kovasti tätä. En mainitse nimiä, tänne täytyy itse paljastaa ne. Jotkut erityisesti vastustavat. ja jossakin moskiryhmässä tämä näkemys on pakko olla rehellinen, että pyrin saamaan ryhmän vahvasti valiokunnan ehdotuksesta taakse, mutta liberaalista ei koskaan tiedä. Dobrý den. Tak to bylo vtipné zakončení. Tämä oli oikein mukava pieni ele arvovaltaiselta kollegaltani Ulle Schmidtiltä. Hän, hän tässä kuvaili sitä, että paitsi että Aldessa vallitsee laaja mielipiteiden kirjo, niin siitä huolimatta hän haluaa lopulta mietinnön taakse laajan tuen. Kaikki ymmärtävät, kuinka tärkeästä asiasta nyt keskustelemme. Minusta nähden asian tärkeys ei niinkään Liitty öö, näihin sanoihin, vaan tämän tekstin sanojen henkeen. Paljon riippuu myöskin tämän valiokunnan keskusteluiden hengestä. Meidän tulisi kaikkien muistaa tämä asia. Ensimmäinen kysymys, joka pisti minun silmäni, kun luin työasiakirjaa, oli seuraava. Miksi tarvitaan innovatiivista rahoitusta? Ulla Schmidt sanoi, että hänen mielestään koko termi on vähän suspekti. Minustakin näin on. Koska innovatiivinen rahoitus, siten kuin se täällä kuvataan, on yksinkertaisesti joko ö, uusi vero, siis tällainen verojen korotus, taikka ihan uusien verojen ö, keksiminen. Jompaa kumpaa se on. Meillähän on talousteoriassa ö, ihan oikeita termejä. Ei meidän pidä piilotua poliittisen korrektiuden taakse. On ihan totta, että kun ajatellaan, minkälaisia verotuksellisia katastrofeja eri jäsenvaltioissa on ollut, niin ihmiset peräänkuuluttavat etsivät uuden, uudenlaisia veroja. Euroopan budjetista tullaan käymään neuvostossa aika tiukkaa taistoa. Ja selvää on se, että neuvostossa tulee olemaan vankka jäsenvaltioiden blokki, jotka eivät ole valmiita kaivamaan kuvetta tiettyjen asioiden maksamiseksi koska heillä on omia kansallisia verotuksellisia ongelmia. Tämä on tietysti yksi kannustin innovatiiviseen rahoitukseen. Näin minä asian näin. Ja toiseksi, ja suokaa anteeksi, jos kykenette, innovatiiviset, innovatiivinen rahoitus ja tällaiset veronkorotukset ovat tarpeen, koska Euroopan unionin instituutioista on tullut niin kunnianhimoisia, että kaikille kunnianhimoisille tavoitteille ei ole rahaa niiden maksamiseen ei ole, ei ole rahaa perinteisistä lähteistä. Eikä kukaan pysty hillitsemään näitä kunnianhimoisia tavoitteita. Siksi tarvitaan rahaa. Kolmanneksi, ja uskon, että esittelijäkin tämän aika jämäkästi jo totesi, tässä on kyse poliittisesta yrityksestä rangaista tiettyä ryhmää henkilöitä jotka olisivat aiheuttaneet rahoituskriisin. Eli pankeille ja rahoitusinstituutioille tullaan tuputtamaan ja langettamaan erilaisia veroja, erilaisia maksuja, koska ajatellaan, että rahoituskriisi on niiden syy. Itse en ole samaa mieltä, mutta kunnioitan kyllä sitä tosiasiaa, että tässä valiokunnassa tämä on vallitseva ajatus, ja niin on koko parlamentissakin. Siksipä näen kolme syytä siihen, että joku haluaisi innovatiivista rahoitusta. En tiedä, luistako tässä sivuun itse aiheesta, mutta on aika yllättävää, että asiakirjassa ei mainita mitään siitä, että tietyt ja, tiettyjen instituutioiden tulisi säästää rahaa. Viime viikolla Strasburgissa näimme, että jäsenvaltioiden on täytynyt kotipuolessa lähteä kohti fiskaalista konsolidointia. Olemme nähneet, mitä yksittäisissä jäsenvaltioissa on tapahtunut. Ja poliitikkoina emme voi pestä käsiämme tästä asiasta ja sanoa, että ei tämä meille kuulu. EU-instituutioiden, Euroopan unionin täytyy alkaa kiristää vyötä. Meillä on paljonkin mahdollisuuksia leikata eri hankkeita, hankkeista, voimme hankkiutua eroon tarpeettomista virastoista esimerkiksi. Älkää nyt ymmärtäkö minua väärin. Ei minä tässä vasiten halua provosoida, mutta kyllä tämä on ihan ikuinen kysymys, eli että tarvitaan, tarvitseeko Euroopan parlamentti todellakin kolme toimipaikkaa Tällä tavalla voitaisiin säästää rahaa. Kyllä EU-instituuden täytyy ryhtyä, täytyy laihentaa budjettejaan. Tällä tavalla voitaisiin vähentää paineita luoda uusia veroja. En nyt halua tässä porautua yksityiskohtiin sen suhteen, että miten rahoitustransaktioita voitaisiin verottaa, koska eri asiantuntijat, ainakin minun tietääkseni, ovat sitä mieltä, että transaktioverot voisivat aiheuttaa enemmän hyötyä, haittaa kuin hyötyä. Ja todennäköisesti niiden toteuttaminen olisi paljon vaikeampaa, kun olemme valmiita edes myöntämään. Rahoitustransaktioiden verottaminen on keino rankaista pankkeja minä en todellakaan ole mikään pankkien ja hedge-tyyppisten rahastojen puolesta puhuja, mutta ei pankkeja voi yksin syyttää rahoituskriisistä. Rahoitusmarkkinat olivat hyvin ö, ö, ovelia ja sen vuoksi tuli kriisi. Ei meidän pitäisi pankkeja yksin syyttää. Euroobligaatiosta sanon, että meidän pitäisi odottaa ECOFINia puhumaan suunsa puhtaaksi ensin. Meidän tulisi ensin kuulla, mitä Euroopan johtajilla on sanottavanaan. Antakaa he, antakaa me heidän puhua. Euroobligaatiot ovat tietysti yksi asia, mutta mitä tulee näiden obligaatioiden, euroobligaatioiden, no, no niihin liittyy monia kysymyksiä. Johtopäätöksenomaisesti voisin sanoa seuraavan. Voin luvata esittelijälle, että ECR-ryhmässä tullaan asiasta käymään keskustelua. En voi vielä ennakoida, mikä enemmistön nä- näkemys tulee olemaan, minkälaisia näkemyksiä siellä tullaan esittämään, mutta pyrimme saamaan aikaan järkevän tekstin. Ja toivottavasti teksti tulee myös heijastelemaan tavallisten kansalaisten näkemyksiä. Philip. I'm not sure whether one text can reflect the views of all... No, palaisin tähän edellisiin puhujaan, koska tämä on yksi, yksi on yksi tapa ajatella nyt Euroopassa tässä asiassa. Se on hyvä asia. Aloittaisin käyttämällä tätä termiä, anteeksi vain. Totean, että kun me keskustelemme taloushallinnasta, niin aika paljon väkeä on paikalla, mutta pahoittelen sitä, että EPP-läiset ovat täältä laajalti pois, joka on kuitenkin suuri ryhmä tässä talossa. Olet, oletko sinä esittelijä? No, Minusta tämä osoittaa kiinnostuksen puutetta, kun mehän tiedämme, että meidän täytyy tehdä jotakin menopuolella, mutta meidän täytyy tehdä jotakin myös tulopuolella. Ja kun suurin parlamentin ryhmä ei ole paikalla tässä keskustelussa, niin minä olen hieman, en nyt äh, harmissani, mutta tämä kuitenkin osoittaa äh, kiinnostuksen äh, puutetta tällaisessa tärkeässä asiassa. Mutta aloitan itse asiassa elinkeinoelämän tarpeesta. En usko, että kukaan täällä rakastaa verotusta verotuksen vuoksi, jos me verotamme, se on jostakin syystä. Ja syitä on tällä hetkellä investoida. Me tiedämme, <clears throat> että me tarvitsemme investointeja, joita ei voida lykätä noin vuosikymmenestä toiseen. Ja me tarvitsemme investointeja, jotta Euroopan talous tulisi tämän, tällä vuosisadalla yksi johtava talous. Totta kai me voisimme johtaa kustannuks, kustannuksen leikkauksilla. Kaikki tietävät, että tämä on typerää, koska me ei koskaan onnistu siinä. Meidän täytyy johtaa sillä, että me luomme arvoa. Sieltä täytyisi johtaa koulutukseen, tutkimuksiin, innovaatioihin ja in, meidän täytyy myös investoida infrastruktuuriin, kuten myös me tiedämme, että me, nämä pitkän aikavälin äh, investointeja ja yksityinen sektori yksin ei näitä investointeja tee. Ajatelkaapa vaikka tätä tunnelia, kanaalin alittavaa äh, tunnelia, siitä puhuttiin, äh, ja siinä yksityinen sektori epäonnistui surkeasti. Meidän täytyy investointeja, mutta kaikki investoinnit eivät ole julkisia investointeja. Me uskomme, että yksityiset investointit kansalaisten investoinnit ja yritysten sijoitukset ovat erityisen, erityisen, tärkeitä, erityisen tärkeitä, mutta se ei riitä, me tiedämme sen. Eikä tällaista keskustelua täydy. Onko nyt meillä, voidaanko investointeja optimoida? No totta kai niitä voidaan. Ja siitä täytyy lähestyä aggressiivisesti, mutta tämä ei poista investointien tarvetta. Kyllä, me tarvitsemme innovatiivisia resursseja. Me tiedämme, että jos me olemme vakavissamme työpaikkojen luomisen suhteen, niin meidän täytyy jatkaa äh, sillä tiellä, että vähennämme verotaakkaa äh, työn ja työllisyyden osalta. Me tiedämme, että tämä on pikkusen typerää, jos me haluamme lisätä äh, työn sisältöä ja arvonluontia, että se, tämä tekijä, jota verotetaan enemmän, on ihmisen työ. Pitäisi verottaa resursseja ja energiaa ei, eikä niinkään ihmisen työtä. Meidän täytyy jatkaa verotuksen vähentämisen tiellä. Ei, tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy löytää toisia rahoituslähteitä, jos me vaikka velkavissamme näissä asioissa, niin no, rahan täytyy tulla jostakin. Eikä ole kysymys siitä, että rangaistaisi jotakuta, vaan täytyy löytää oikeat resurssit. Me, me haluan painottaa kestävää, kestävää linjaa julkisessa rahoituksessa. Ja kulutuksen täytyy olla järkevää, kohtuullista ja mahdollisimman tehokasta. No 100 prosentin tehokkuutta ei ole, voi sanoa sen teille. Tietenkin te tietenkin kyllästyttä siihen, että mä puhun entisistä kokemuksista, mutta olen nähnyt yksityisellä sektorilla, että sielläkin tapahtuu typeriä juttuja, rahan haaskausta. Ei, ei ole olemassa täyde, täydellistä tehokkuutta rahan kulutuksessa, mutta totta kai voimme tehdä varmasti enemmänkin julkisella sektorilla myös. Innovatiiviset resurssit, me tuemme kaikki sitä, mitä tässä on mainittu. Ja kyllä me uskomme, että Euroopan täytyy olla johtavassa asemassa tässä. Kyllä yksi ainoa Euroopan maa ei siihen pysty, mutta periaatteessa on kysymys kriittisestä massasta markkinoilla. Mennäpäs markkinoille. Vaikka markkinat eivät kaikkia ratkaise, mutta, mutta puolen miljardin ihmisen markkinat, se voi kestävällä tavalla soveltaa tätä innovatiivista tietä. Ja yksinkerta, mitä yksinkertaisen se voidaan tehdä, sen paremmin. Jos me teemme tämän FTT-kompleksi, niin se, se, meidän täytyy toimia mahdollisimman yksinkertaisesti. Ja tämä meidän ftt toimeenpano tai täytäntöönpano on todennäköisesti tehokkain tapa käyttää kustannuksia henkilökohtaista tuloverotusta, mutta FTT se on helppo tehdä ja halpa. Mä pidän myös halvoista ratkaisuista. Sitten energiaverotus. Harvi, että Olle ei ole enää täällä, koska en ymmärtänyt sitä, mitä hän sanoi tästä, että, että tämä verotus katoaa. Mutta sen verotuksen tehtävänä on tavallaan yhden tällainen kertaluonteinen sijoitus Nämä kaksi ovat oikeastaan mukana. Me energiaveroa käytetään siihen, että saataisiin nämä investoinnit, jotta, jotta tämä vero saataisiin pois. Nämä liittyvät toisiinsa loogisella tavalla. Jos me olemme innovatiivisia, niin uskoisin, että jos mennään, ei nyt harmonoinen suuntaan, mutta tällaisen yhtenäisen verotuksen suuntaan. CCC, CCTB on todellakin innovatiivinen juttu. Se on osa innovatiivista rahoitusta. Me, kaikki, me tarvitsemme tätä. Ja, ja voisi jopa väittää, että taistelu verokiertoa vastaan on, on sellaista, että siinä ei tehdä riittävästi, mutta nyt menen tähän sen pidemmälle. Ja lopuksi sanon, että Ensinnäkin ei ole kysymys pelkästään äh, julkisen äh, talouden tasapainottamisesta, vaan on kysymys, äh, että et usein kuulut, et on kysymys Euroopan kilpailukyvystä, tätä ette kuulu usein vihreästä suusta. No, sat, koska ajatellaanpa, mitä, satoja miljardeja, mitä Kiina juuri tällä hetkellä investoi sulkemalla likaisia laitoksia ja menevällä vihreisiin, vihreisiin talouteen ja sähköautoihin. Katsokaa, mitä ne tekevät. Haluammeko me Euroopan olla tässä kehityksestä jäljessä? Haluammeko, että Eurooppa johtaa tässäkin asiassa? Meidän kannattaa tätä jälkimmäistä tietenkin. Ja meidän täytyy olla innovatiivisia. Ja haluaisinkin sitten mennä toiseen konseptiin, joka on usein mainittu tässä valiokunnassa. As called level playing field. My friends... Niin hyvät ystävät, näin ei ole. Ei ole ollut mistään sellaista kuin oikeudenmukainen ää, toimintaympäristö. Ja eivät lapsen lapsemme tätä että tulee näkemään. Ei ole mitään asiaa kuin oikeudenmukainen toimintaympäristö. Se tarkoittaa paljon tässä sosiaaliturvan tasoa jos me olisimme tyytyväisiä, että Eurooppa johtaa sosiaalisella markkinatalouden tiellä, niin totta kai emme odota, että kaikki muutkin tekevät niin. Jos me haluamme Euroopan johtavan siten, että siirretään verotusta työstä muihin lähteisiin, Me voisimme johtaa tällä sektorilla, eikä vain rakentaa esteitä sille tielle. Ja haluaisin vastata myös yhteen kysymykseen. Will the citizens pay? This is... Tässä on kriittinen kysymys. Nimittäin tämä, tässä on kaksi asiaa. Yksi on oikeudenmukaisuus. Ei ole kysymys siitä, että maksetaanko kansalaisille, ei maksavatko kansalaiset vai, vai maksavat, maksavat rankasti maksammeko me jotakin, ei sitä tarvitse kysyä, mehän maksamme koko ajan. Me, me pitemme maksa muuten kovin paljon. Emme me ole niitä, jotka, jo, jo, jotka kärsimme tästä. Kaikki kansalaiset maksavat kalliisti ja kysymys on siitä, voimmeko tehdä tästä maksusta oikeudenmukaisemman, oikeudenmukaisemman ja tehokkaamman. Edelleenkin verotuksen oikeudenmukaisuudesta on, on kysymys progressiivisuudesta ja myös siitä, että verotammeko oikeita asioita. Ja kyllä tässä mielestä äh, finanssisektorin verotus, joka kuitenkin hyötyy ihan niin kuin viimeisin päällä, ja oikeastaan tuhoaa arvoa eikä niinkään lisää sitä. Tämä ei ole rankaisu, vaan tämä on kysymys oikeudenmukaisuudesta. Toiseksi ja tässä uskoisin, että tässä on, äh, tässä on kysymys oikein tehokkuudesta. Kansalaiset olisivat tyytyväisiä maksa, maksaessa, jos saavat jotakin vastinetta sille. He ovat tyytyväisiä siihen, jos maksais, maksavat tyytyväisenä, jos saavat koulutusta ja kilpailukykyistä taloutta. Silloin he maksavat mielellään. Ainoastaan silloin, kun me saamme tämän aikaa. Voimmeko, voimmeko me äh, tehdä tämän? Kyllä. Ja nämä kulkevat käsikädessä, mutta me emme saa, silloin kun me puhumme talouden hallinnosta, niin emme saa keskittyä pelkästään siitä, että me kulutamme viisaasti. Meidän pitäisi olla yhtä tiukkoja kuin siinä, kun me varmistamme, että, että me saamme tulot järkevästi sitten lopuksi. Ja maakohtainen raportointi olisi tärkeä. Tämäkin on innovaatio. Ja me todellakin haluamme kaikkeen maksavan omat maksunsa. Kiitoksia. And you won't be satisfied till we have niin, on hyvä, että meillä ei ole maakohtaista raportointia jokaisessa mietinnössä. Arlene. Niin, tässä on jo aika paljon tullut sanotuksia. Haluan ensinnäkin onnitella esittelijää hyvästä työasiakirjasta on tullut jo sanotuksi se, että tästä asiasta on keskusteltu parlamentissa pitkään. Olemme tehneet jo vuoden 2011 budjetti päätöslauselmaan tarkistuksia, jotka liittyvät veroihin. Chris-valiokunnassa on jo äänestetty uudesta verosta ja hyväksytty se. On erittäin tärkeää, että tässä valiokunnassa viedään eteenpäin keskustelua modaliteeteista ja pyritään pohtimaan sitä, miten tämä voisi toimia. Täytyy sanoa, että olen yhtä mieltä Olle Smithin kanssa siitä, että että jos, että polluter pays eli saastuttaja maksaa äh, periaatteen levittäminen muillekin aloille on hyvä asia. Ei ole nimittäin vetele se, että veronmaksajat joutuvat nyt maksamaan äh, niiden puolesta, jotka ovat aiheuttaneet kriisin. Ne, jotka aiheuttivat kriisin, niin tällä hetkellä vain hyötyvät tämänhetkisestä äh, taantumasta. Joten en ole yhtä mieltä sen kanssa, että tämä tässä olisi nyt kyse rankaisusta, ja rangaistuksesta, vaan siitä, että nyt niiden täytyy kantaa vastuunsa, jotka ovat tehneet hallaa taloudelle. Ja tästä tulisi keskustella kaikilla rahoitusfoorumeilla ja myös tässä valiokunnassa. Ja meidän täytyy myös muistuttaa se, että ne pankkien pelastamiskustannukset, joita veronmaksajat ovat maksaneet, ovat paljon suuremmat kuin mitä rahoitustransaktioveroista mm, voisi koitua. Tämä on suuri epätasapainon paikka, joten meidän täytyy pyrkiä rahoituspalvelusektorilta äh, saada enemmän äh, varoja, jotta äh, tällä sektorilla oltaisiin vastuullisempia koko talouden hallinnoinnin kannalta. Ja täytyy myös muistaa se, että Euroopassa meillä on myös kansainvälinen kilpailusektori ja sekin täytyy ottaa huomioon. Ei Tämä tarkoittaa sitä, etteikö, ettemmekö me etteikö meidän pitäisi ottaa rohkeita askelia, jotta rahoitussektori olisi vastuullisempi. On oikein hyvä, että me laajasti keskustelemme tästä koko kysymyksestä. On oikein hyvä, että esittelijä on tarkastellut paitsi energiaveroa, vaan myös kehitysmaiden tilannetta. Myös kehitysvaliokunnassa tätä on peräänkuulutettu. Ja on tärkeää, että saadaan vastuullinen rahoitussektori niin, että meidän ei edes tarvitsisi pohtia, miten me voimme kerätä rahoja juuri kehitysmaiden osalta ja niin edespäin. Täytyy kuitenkin muistaa, että rahoitussektori on tehnyt suurta hallaa kehitysmaissa. Eli meidän täytyy tässäkin kohtaa kannattaa pitää huoli siitä, että sektori olisi vastuullisempi. Tällä hetkellä se ei halua tällä tavalla toimia. Sen tulisi olla vastuullinen paitsi Euroopan talouden puitteissa myös kehitysmaissa. Ja on hyvä, että Lambert otti esiin kysymyksen siitä, mitä suuri yleisö tai kansalaiset haluavat. On selvää, että suuri yleisö kansalaiset ovat meidän, meistä askeleen edes edellä jo tässä keskustelussa. Ja on ihan oikein sanoa, että tämä maksaa heille kaksinkertaisen määrän, koska me pyydämme kansalaisia veronmaksajia paitsi tukemaan rahoitussektori, rahoitussektorin pelastamista veron veronmaksajien rahoin. Me pyydämme myös suurta yleisöä hyväksymään suuria leikkauksia, enkä hyväksy niitä, jotka sanovat, että pankeilla ja rahoituspalveluilla ei ole mitään tekemistä asian kanssa. Kyllä veronmaksajat tässä ovat joutuneet kaksinkertaisen hinnan maksamaan ja kansalaiset ja erilaiset kampanjatkin haluaisivat jonkinlaisia innovatiivisia rahoituspalveluiden verotusmekanismeja, että ottaisimme niitä käyttöön. Jotkut täällä mainitsivat mm, erilaiset porsanreijät. No, meidän täytyisi olla hyvinkin kielikeskellä suuta niiden jäsenvaltioiden suhteen, jotka ihan kuin PR-hommana haluavat puoltaa vero, pankkiveroja ja transaktioveroja. Meidän täytyy kuitenkin tässä valiokunnassa puhua rehellisesti. Ei ole mitään järkeä siitä, niin kuin Britanniassa on, että että on pankkivero, jolla tavalla noin saadaan 2,4 miljoonaa puntaa, mutta samanaikaisesti rahoitussektorilla toimitaan niin, että rahaa loppujen lopuksi ei tulekaan, joten tarvitsemme rehellisen keskustelun. Meidän ei pidä lähteä siitä, että me korvaamme yhden veron toisella verohelpotuksella. ei vetele se, että me otamme yhdellä kädellä ja annamme toisella kädellä takaisin. Eikä vetele sekään, että me ikään kuin PR-toimena väitämme, että katsokaa, me otamme veroja, mutta sitten kuitenkin takataskusta annamme ne takaisin, nämä rahat. On hyvä, että esittelijä on aloittanut keskustelun tällä alalla ja tämän valiokunnan erityisesti täytyy olla tiukkana, äh, kun pohdimme eri vaihtoehtoja ja meidän täytyy myös katsoa, miten vastuullisesti viemme tätä keskustelua eteenpäin ja vastaamme siihen, mitä kansalaisten suuri yleisö haluaa. Eli sitä, että pankkisektori olisi vastuullisempi ja maksaisi sen, mikä sille kuuluu. Kiitos, Pervanche. Kiitos. Paljon siitä, mitä haluan sanoa, on ja Philip Gamberin ja Arlinin toimesta sanottu. Kiinan paljon mataa esityksestään. Kysymys on valtava. Kysymys innovoivasta rajoituksesta kasvaa, kattaa koko verokysytyksen. Ja tällä fiskaalisella puolella liikevaihtovero lukuun ottamatta kaikki tulee tapahtumaan innovaation kautta ottaa huomioon, miten verokysymykset etenevät. Ja semmoinen asiakirja, joka meillä tässä on käsittelyssä, näyttää asian hyvin. Kysymys innovoivasta rahoituksesta ei kata ainoastaan fiskaalisia kysymyksiä, vaan kaikkea Euroopan unionin kykyä rahoittaa toimintaansa. Miksi me tätä keskustelua tänään tarvitsemme? Ensinnäkin, koska julkisen sektorin ja yksityisen sektorin velkakysymys vaikeuttaa julkisten ja yksityisten investointien rahoitusta. Eli me täytyy vasta näihin haasteisiin. Se on näin simppeliä. Ja haasteet ovat pitkän aikavälin investointeja, jotka ovat muuttamaan elintapojamme, luomaan työpaikkoja vastaamaan väestön ikääntymiseen. Ja, ja tätä nyt ei voi käteisellä hoitaa. Mutta sitten herää kysymys, mistä verotuloilla on hyötyä? Siinä on kaksi tavoitetta. Ensinnäkin aikaisena rahoitusta välttämättömiin investointeihin, joista yhteiskunnan pitää pitää huolta yhteiskunnan nimissä, mutta myöskin, mutta se on myöskin sosiaalisen tulojen uudelleen jakamisen väline. Mielestäni tämä on olennainen kysymys Mun Podimata mietintään tartutaan. Koska meillä on valle on, että tämä on EU-ssa tabu. Ja sitä pitää puhua niin vähän kuin mahdollista tai ei ollenkaan. Eli meidän ehdotusten joukossa, niin mitä täytyy täytyy näiden kahden tavoitteen kolmasta Siinä voidaan mahdollisesti sitten lopuksi lisätä kolmas tavoite työvoiman verottamisen sijasta siirryttäisiin pääoman verottamiseen, mutta tämä liittyy oikeudenmukaiseen tulojakoon. Mutta näiden kahden tavoitteen kannalta kaikkein tuottoisin on ja verottaminen ja kriisivaliokunnan äänestys oli vähän kunnianhimoisempi kuin mitä Ulla Schmidt totesi. että me pyrimme EU-tason verotukseen. ja verottamisen suhteen ei ollut iso, koska pääministerit, presidentit ovat samaa mieltä, ja sitten kun siirrytään valtiovarainministeriön tasolle, niin sitten tukea enää löydy. Eli keskustelu on hyvin poliittinen. Ja sitten rahoitusmarkkinoiden toimijat on puolessa joukossa vastus on suurta ja piilotteille teknisten argumenttien ta- takana. Mutta että voisi samaan aikaan äh, listaa omia varoja ja kieltäytyä rahoitustransaktion verosta. Tällä on raha, joka täytyy saada uudelleen liikkeelle, että se hyödyttäisi talouden rahoitusta. Sitä keskustelua pitää käydä. Tämän lisäksi meidän täytyy käydä vielä keskustelua myös siitä, mitä tehdään tämän rahoitustransaktioverolla. Mitä tämä Tobin vero ainoastaan kehitysrahoitusta. Onko tämä menossa vain jäsenvaltiolle? Vai olisiko siitä johdonmukainen sellaisia investointeja ja rahoituskennettä, mitä tämä EU-tasolla? Kaikki vaihtoehdot ovat pöydällä. Minun soskiratkaisuni olisi rahoittaa EUn budjettia näillä varoilla, mutta ei se välttämättä näin helppoa ole. Ja sitten hiili- tai ekoverot. Kannatan niitä erityisesti, koska ne vaikuttavat hinta, muodostukseen tavalla, joka auttaa meitä vähentämään energiaa riippuvuuttamme ja myöskin auttavat taistelussa ilmaston lämpenemistä vastaan, mutta jos kysymykseen asetetaan näin, niin sitä se ei ollenkaan tarvita tähän sosiaaliseen oikeudenmukaisuuskysymykseen, johon mielestäni pitäisi ryhtyä. Ja tähän pitäisi lisätä yksi pilari ja kriisi mietintöön lisäsin sanan, joka sitten sitä lopputekstistä hävisi. Se on tämä energiakilpi. Tämä energia- tai hiilidioksidivero vaikuttaa perversisti pienituloisimpiin, joiden budjetista asuminen ja kuljetus ovat osuudeltaan suurimpia. Sitten pari sanaa vielä, että olen iloinen tänne Podimata mietin, mietinnössä myös tämä Eurobond-kysymys, eurooppalainen julkinen velanotto, se, siitä pitää juuri tässä vaiheessa keskustella. Tätä tarvitaan investointien rahoittamiseksi. Olen Filip Lamberin kanssa samaa mieltä siitä ideasta, kun, kun puhutaan yritysverotuksesta, tämä on innovoivaa rahoitusta, koska nyt emme ole edenneet tipan tippaa komissio tammikuun tässä alussa pyrki pistämään tämän pakkaseen tämän ehdotuksen, nyt se joutuu sieltä vähän sitä sulattelemaan. Ja sitten säästöjen verotus. Tässäkin voidaan ottaa käyttää innovoivia aspekteja. Idea, että säätiöitä, trusteja voitaisiin verottaa semmoisen kuin muita ja lisäsin tämän, tämän pitkän listan, joka työasiakirjassa jo on. Muutamia uusiakin puhujia listalla. Uudo, Renato. Um, if nobody else is... Muitapa ei sitten olekaan. Ehkäpä esittelijä. Ja komissio saa toki käyttää puheenvuoroja ja kertoa vaikutusanalyysistä. Ja ich kann mich na- niin, oikeastaan näiden puheenvuorojen jälkeen voin pitäytyä vain muutamaan kommenttiin. Nyt jos ne minun tietoni, jotka, minulla on, ovat oikeita, niin Euroopan unionilla on kaiken kaikkiaan jäsenvaltioissaan 20-30 prosenttia kustakin bruttokansantuotteesta ikään kuin pankin pelastamistoimia. 20-30 prosenttia bruttokansantuotteesta – ei budjetista, vaan bruttokansantuotteesta on laitettu pankkien pelastamiseen. Se on sellaista rahaa, joka vastaa 16 prosenttia, joka on jo, jotka on jo maksettu, tietojen mukaan 16 prosenttia kunkin, kustakin bruttokansantuotteesta on jo maksatettu keskimäärin. Näiden lukujen valossa kollega Straitsek voidaan kysyä, että ei ole kysymys siitä, että onko, pitääkö jotain rangaista vai ei, vaan varsinainen kysymys on siitä, koskee sitä, että miten pitkään ö, tämä on kohtuullista veronmaksajien kannalta, että he joutuvat maksamaan tämän kriisin. Ja kuka, ja konkreettinen kysymys on kuitenkin, että kuka rahoittaa seuraavan kriisin, jos sellainen syntyy. Ja kollega Streitsek, jos me, kun me sitten menemme vaalipiiriimme, joko teillä tai meillä, niin täytyy sitten selittää seuraavana kysymys. Täytyy selittää se kysymys, että että, että kun aamulla kun ostaa äh, kahvikopillisen tai teekopillisen tai menee lounaalle, niin pitää, siitä pitää maksaa liikevaihtoveroa siitä, äh, mitä syö tai juo. Siis kahvikopillisesti, jos siitä joutuu maksaa liikevaihtoveroa. Mutta miksi ne, jotka automatisoidussa menettelyssä – liikuttelevat miljoonia euroja nopeina transaktioina ostamalla ja myymällä niitä ja sitten pyörittävät järjettömiä rahamääriä tässä ympäri maailmaa, ympäri Eurooppaa, eivät maksa, eivät maksa liikevaihtovera. Mennäänpä teidän vaalipiiri tai minun vaalipiiri katsomaan, mitä ihmiset sanovat tästä. Ovatko ihmiset, tavalliset kansalaiset siitä mieltä, että onko se oikeudenmukaista, että, että, että kahvikupissa täytyy maksaa liikevaihtovero, lounasta täytyy maksaa liikevaihtovero, mutta se, että kun miljardeja pyörittelee ympäri maailmaa, niin ei makseta mitään liikevaihtoveroa. Täällä on sellainen kysymys, joka täytyy selvittää kansalaisten kanssa. Siksi tällaisia keskusteluja käytetään, niitä täytyy käydä. Ei sen takia, että meillä olisi hyvä aihe, meillä on paljon hyviä aiheita. Ei, niitä, ei, ni, ei niistä ole pulaa, vaan meidän täytyy keskustella siitä, että kuka maksaa seuraavan kriisin. Ja kuka maksaa sen kriisin, mitä ei ole vielä maksettu ja mistä se maksetaan. Se on yksinkertainen kysymys ja tätä, tästä ihmiset ovat kiinnostuneita. Olen varma siitä, että monet tässä maailmassa, erityisesti Euroopan unionissa, ovat kiinnostuneita tässä kysymyksessä. Kollega Lambert esitti kysymyksen, täytyykö meidän olla johtoasemassa? Kyllä. Mutta kollega Lambert voi sanoa, että millä tavalla tämä sitten tulee päättymään. Tämä tulee menemään sillä tavalla, että neuvosto palaa kansainvälisistä tapaamisista ja komissio palaa kansainvälisistä tapaamisistaan ja sanoo meille, että oli huono keli ja mitä muuta he eivät halunneet olla mukana, siksi onkin vaikeata. Ja, ja olemme äärimmäisen vaikeassa tilanteessa, koska emme tarkkaan tiedä, mitä tulee tapahtumaan ja, ja täytyy vielä teettää selvityksiä ja täytyy selvittää, mikä tapahtuu, ellei me mitään mitään. Tällainen keskustelu tulee taas eteemme. Ja täytyy kyllä sanoa, hyvät kollegat, että minua kyllä en ole var- valmis enää keskustelemaan sitä. Minua harmittaa, että minä katson, että kun tämä valiokunta sitten haluaa pitää äh, kiinni työstään ja jos me haluamme esiintyä kansalais, haluamme niin kuin näyttää kansalaisille, mitä me teemme, niin silloin meidän täytyy sanoa, meidän täytyy kaikkien sanoa, ei välkästään minun ryhmäni, vaan kaikkien täytyy sanoa, ei, tämä saa riittää. Me emme ole tyytyväisiä tälle meidän, ja meidän äh, äänestäjimme sanovat jotakin muuta. Minä kannatan sitä, että Euroopan täytyy olla johtoasemassa. Minä, minä olen sitä mieltä, että Euroopan täytyy näyttää, että älyllä, että meillä on älyä, rohkeutta ja resursseja puuttua tähän kysymykseen. Me tarvitsemme tukea kaikista, kaikilta poliittisista ryhmistä tässä valiokunnassa ja tässä parlamentissa, mutta meidän täytyy työstää tätä Bodimata mietintöä, koska se on, on kiinnostavaa nähdä, kuka siitä kiinnostuu, kuka siitä on kiinnostunut, kuka ei, mutta olkaa mukana. Olkaa rakentavasti mukana ja auttakaa meidän parlamenttiamme viemään tämä päätökseen, koska tämä on kuitenkin äänestäjien tahto. Kiitos. Okay, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Sitten Renada. Credo di poter essere molto breve. Minusta kollega Podimata lähestymistapa on erinomainen. Monet näkökohdat on tullut jo katettuakin. Minulla on poliittinen kysymys, joka liittyy uuden erittäin relevantiin ja sydämestä kumpuavaan kommenttiin. 13. marraskuutakaan se on vielä 20 kokous Söylissä, niin muistaakseni. Kysymykseni on, minkälainen mandaatti komissiolla on, kun se menee Saulin keskustelussa näistä kysymyksistä, innovoivasta rahoituksesta siis, ja erityisesti rahoitustransaktioverosta. Kysyn tätä, koska olen ymmärtänyt keskustelun niin, että transaktioveron suhteen. Jokainen pilottelee jonkun alibin takana. Öö, kaikki sanovat, että meille tämä kävisi, mutta muille ei. Ja kaikki sanovat, että tarvitaan globaali tai ei. Minun kysymys on, vaikka parlamentti ja valiokuntamme keskustelun pohjalta, käydyn keskustelun pohjalta tämän kauden työn pohjalta. Ja viittaan tässä myös Anna Podimattan asiakirjaan. Voimme laatia G20-kokoukselle esityslistaa, koska näyttää sille, että täällä ollaan sitouduttu innovoivan rahoituksen kehittämiseen – ja transaktioveroon globaalin kehittämiseen. Lähdetään siitä premissinä. Ja sitten Uuna muistutti meitä siitä tärkeästä näkökohdasta, että tiedämme, että rahoitusmarkkinat toimivat vikkelämmin kuin me. Miten me voimme reagoida ilmiöihin, jotka ovat hyvin laajalle levinneitä, kuten tämä high frequency trading, nopea treidaus. No, pitää ajatella ainoastaan rahoitusta, vaan kun mietitään innovoivaa rahoitusta, erityisesti transaktioveroa, pidetään vain huolta siitä, että markkinat ovat paremmin kuin nyt. Muchas gracias, muy breve. Yo quiero felicitar también a la ponente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä niin ikään haluan kiittää esittelijää tästä oikein sopivasta mietinnöstä. Ja tämä syyt ovat siihen ilmeisiä, kriisistä johtuvat syyt, taas toisaalta taloustilanne ylipäätään ja sitten tarve saada aikaan ratkaisuja globaalin talouden alueella, ensinnäkin kriisistä. Uskon, että Tämä, tämä on aivan ilmeistä. Tämä kriisi osoitti ja todisti, että pitkään voitot, voittot kerääntyvät yhtäälle ja kustannukset joutuvat kansalaiset kantamaan. Tämä tilanne täytyy oikaista. Meidän täytyy reagoida valvonnan tasolla, mutta meidän täytyy myös oikaista verotusta. Jos tämä jatkuu e, e, sillä tavalla, että, että voitot kertyvät vain yhtäälle, ja kustannukset, kustannuksista vastaavat muut kuin ne voittoja keräävät. Meidän täytyy korjata tämä tilanne. Toiseksi on kysymys taloudellisesta hallinnasta, ei pelkästään säännöistä valvonnan puitteissa. Kyllä siitäkin kysymys, että tämä merkitsee myös sitä, että valvontaviranomaiset saavat myös resursseja. Ja me olemme Euroopassa todenneet, että tämän sovun kustannukset ovat myös taloudellisesti suuria. Euroobligaatioiden kysymys on niin ikään teema. Meidän täytyy myös kysyä itseltämme, on, onko tällainen sisämarkkina-alue, joka ei ole täydellinen, voiko siinä voidaanko siinä optimoida tai yhtenäistä verotusta. Meidän täytyy myös pystyä asettaa verojärjestelmä talouden palvelukseen. Tässä on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Finanssijärjestelmä oli ikään kuin auttamassa näitä reaalia, reaalitransaktioita ja, ja tämä tapahtui finanssijärjestelmä, mutta samaan aikaan finanssijärjestelmä on muodostunut riippumattomaksi tasoksi on paljon virtuaalituotteita, jotka eivät ole todellisuudessa olemassakaan. Ja tämä on merkinnyt vaikeuksia, mutta jos me haluamme avoita globaalia taloutta, niin meidän täytyy taata se, että kustannukset tämän talouden rahoittamisesta eivät päädy, kaadu taas työntekijöiden niskaan. Me tarvitsemme verotuksellista tasapainottamista, etujen tasapainottelusta, semminkin jos talous ei toimi stabiilisti. Meidän täytyy myös pystyä tähtämään yhteisiin tavoitteisiin oikeudenmukaisella tavalla. Siksi tämä tämänpäiväinen kysymys on hyvin tärkeä johtuen kriisistä, johtuen taloudellisesta tilanteesta ja johtuen näistä, tästä tilanteen muutoksesta. Meidän täytyy puuttua näihin muutoksiin eikä pelkästään jäädä odottelemaan tässä muuttuvissa kansantaloudessa. Kiitos. As I indicated earlier. Niin, kiitoksia. Kuten sanoin aiemmin, niin komission edustaja on ö, paikalla ja olemme ö, pyytäneet teitä kertomaan vaikutusarviosta. Jos voitte tehdä niin, niin hyvä niin, mutta älkää puhuko liian pitkään, koska haluaisin myös esittelijä antaa mahdollisuuden vastata näihin kiintoisiin puheenvuoroihin. Thank you, Madam Chairwoman. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Ensiksi esiin, että komission palvelut toimivat erittäin aktiivisesti innovatiivisten välineiden kanssa. Me paljon työtä. Ja haluaisin vain muistuttaa, että komission jäsen ilmoitti, että tiedonanto rahoitussektorista on tulossa tässä kuussa ja silloin komissio tulee ilmoittamaan kantansa aiheesta. Kiitos ja Ani. Ευχαριστώ, Σάρων. Ήθελα πρώτα απ' όλα να... Kiitoksia. Ensinnäkin haluan kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat käyttäneet puheenvuoroja. Tämä, nämä ehdotukset olivat kovin rakentavia. Aivan ilmeisesti on niin, että tässä on esillä sellainen kysymys, joka, joka laukaisi erilaisia reaktioita, erilaisia mielipiteitä. Ja katson kuitenkin, että meillä on kuitenkin yhteinen pohja ja perusta, jolle voidaan, jolta voidaan ponnistaa, niin kuin alussa sanoin. Ja useimmat kollegat myös totesivat tämän, että keskustelu uusista rahoitusvälineistä ja keskustelu uusista rahoituslähteistä Euroopan tasolla ja maailman tasolla. Tämä on sellainen asia, jonka kaikki edustajat tunnustavat. Tämä tietenkin liittyy taloude, taloushallintaan ja siihen kysymykseen, miten, miten, tehokkaimpia, miten voidaan luoda tehokkaampia valvontasääntöjä finanssisektorille. Toinen huomio ensinnäkin siitä, että me kaikki tiedämme, että joka kerta kun tätä keskustelua käydään e- verotuksesta Euroopan tasolla, niin silloin jälleen on ilmaistaan poikkeavia käsityksiä. Me puhumme tiiviimmästä talouspolitiikan koordinaatiosta ja talouspolitiikasta euroalueella, mutta onko se mahdollista ilman, että myös puutumme verokysymyksiin? Minusta tässäkin on edelleen sellainen tyhjiö, joka täytyy täyttää. No, pikkuhiljaa pitää myös tässäkin puhua harmonoinnista. Myös Euroopan Euroopan tason verotuloista, jotka ovat tietenkin ovat ajankohtaisesti tietyssä taloustilanteessa ja, ja kuitenkin kansallisissa kansantalouksissa on ongelmia ja leikkauspaineita on. Ja kun talouskehityksen tilanne on jäissä Euroopassakin, meidän kuitenkin pitäisi pystyä lisäämään taloudellisia ponnistuksia. Ja samaan aikaan kehitellään kunnianhimoisia tavoitteita, kuten esimerkiksi 2020-strategiassa. Ja silloin ilmastopoliittiset tavoitteet, energia- ja ilmastopaketit, jotka, jotka on hyväksytty, niin, niin niistä täytyy, ne täytyy pystyä rahoittamaan. Ja silloin Euroopan talouden Euroopan taloutta täytyy elvettää, elvyttää, meidän täytyy luoda, meidän täytyy luoda uusia työpaikkoja, mutta tämä kaikki täytyy varustaa suurella, valtavalla kysymysmerkillä, miten, tämä kaikki, miten nämä kaikki kunnianhimoiset tavoitteet voidaan toteuttaa. Ja tässä nämä innovatiiviset ratkaisut, ratkaisut voisivat osaltaan auttaa. Eräät kollegat ovat todenneet, että ei ole kysymys pelkästään finanssijärjestelmän verotuksesta. Meidän täytyy puhua myös euroobligaatioista ja muista lainapapereista, velkakirjoista. Tämä olisi tärkeä asia, joka, on, joka täytyy ottaa esille. Ja meidän täytyisi puuttua myös muihin keinoihin kuin perinteisiin keinoihin. Nämä muut keinot olisivat innovatiivisia. Mitä taas tulee verotukseen? Tässä on kysymys siitä, että luodaan edellytyksiä sille, että jokainen kantaisi oman oikeudenmukaisen kortensa tähän kekoon, erityisesti ne, jotka tällä hetkellä eivät, ovat täysin verotuksen ulkopuolella. Euroopan kansalaiset ja yritykset kantavat tällä hetkellä leijonan osan verokuormasta tai verotaakasta. En nyt halua lähteä millekään koston tielle suhteessa finanssisektoriin en missään tapauksessa, mutta meidän täytyy ottaa huomioon, että viime vuosikymmeninä on saatu selvityksiä viime ajoilta, jotka osoittavat, että finanssisektorin transaktiot ovat val- valtavasti lisääntyneet ja tämä valtava transaktioiden lisääntyminen ei ole kuitenkaan näkynyt millään muotoa maailmantalouden tasolla. En nyt halua lähteä kurimettamaan niitä verotukselle, jotka jo nyt kantavat leijonansa verot, verotaakasta, vaan kysymys siitä, että meidän täytyy löytää uusia, meidän täytyy tunnustaa uusien tulolähteiden tarve ja meidän täytyy nyt pyrkiä saamaan nämä tulot hoidettua oikeudenmukaisemmin kuin tähän mennessä. Kiitoksia kovasti. Tämä on ollut erittäin kiintoisa keskustelu. Mietintö luonnosta käsitellään 19.11. Tarkistusten jättäminen 12. marraskuuta ja niistä keskustellaan 13.11 kokouksessa ja lisää niistä keskustellaan 24.1. Ekonissa äänestys 25. tammikuuta ja helmikuun kakkos täysistuntoon sitten viedään käsittelyyn. Tämä on tämmöinen hetkinen aikataulumme, joka koskee Podimaata mietintöä, mutta teillä on todellakin paljon materiaalia, jota työstää ja sitten tänään iltapäivällä nähdään toivottavasti.